anfangen. Meine Damen und Herren, ich darf... Hyvät naiset ja herrat, nyt voinen pyytää, että istuudutte pikkuhiljaa. Täällä on hyvin halpoja istumapaikkoja vielä jäljellä, sanoo puheenjohtaja. Ah, Doris äh, Ich Frau Back. Rouva Pakka, onko teillä jotakin sanottavaa ennen kuin mennään tuumasta toimeen? Pommis. Suunnan tarkistus 72. Sen kohdalla on miinus minun listassani, mutta olen kuitenkin puolesta, vaikka listassa miinus. Minus. Olette se miinuksen puolesta, niinkö? Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 kohta kohdalta. Osa yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan koneäänestyksellä. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Du solltest jetzt die Stimmkarte nehmen. Ottakaa nyt se American Express-kortti sieltä koneesta pois ja pistäkää äänestyskortti tilalle. Kyllä se sitten toimii, sanoo puheenjohtaja. 16 dagegen und 22. Mit 22 Stimmen ange Hyväksytty. 22 puolta ääntä. Hämmästyttävää, mutta totta. 16 vasta ääntäkin oli. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puol- kahdessa osassa. Äänestämme vain toisesta osasta. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Anteeksi, kuinka? Toinen osa. Äänestys päättyy. 22, 20 ääniin puolettu, 20, hyväksytty 23, 20. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 ei, sitä äänestäkään. Vaan pikimminkin 52 puolesta, ei kun sekin raukesi, ei kun kyllä, 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 ja suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 22, 24, 25 äänin hylätty. 72 puolesta. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 raukeaa, seuraakin raukeaa. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta, vast, 113 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneisesti. Ja koittakaa nyt osallistua äänestyksiin, hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. 30-16 äänin hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 27-21 äänin hyväksytty. 27 puolta ääntä, tarkistus 7 vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta. Anna kun minä nyt hoidan tämän äänestyksen. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin ollen Tulemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuusi kolme äänin. 46, kolme yksi äänin hyväksytty ja lämpimät onnittelut rouva esittelijälle. Hyvät naiset ja herrat, siirrymme tämä Bosnia Herzegovinassa tuskin valitsee koskaan sellainen yksimielisyys kuin tässä valiokunnassa. Mutta hienoa, että tämä saatiin näin hyvin hoidettua tämä täällä. Tämä on hyödyksi kummallakin osapuolelle, että tässä näin kävi. Ich entschuldige mich ausdrücklich pyydänyt kovasti anteeksi tätä purkaustani. No, mieluummin menettää ystäviä kuin järkensä, vanha sanonta. Sitten siirrymme Montenegroon. Charles Tanak. Muutama huomio. Vielä voi käydä päinsä, koska eilen ei ollut aikaa. Kiitoksia puheenjohtaja. En voinut eilen puhua, että nyt aivan hyvin äh, lyhyesti ensinnäkin kiitos varjoesittelijöille onnistuneista neuvotteluista, kompromisseista. Pieni on kaunista Montenegro on hyvä uusi tarina. Yksi vähimmän haastavista Länsi-Balkanin maista ovat nyt maa, joka neuvottelee tällä hetkellä kappaleista 43, 23, 24 koskien oikeutta ja vapautta turvallisuutta erittäin tärkeä alue, erityisesti kun ajatellaan taistelua ähm, järjestetyntä rikollisuutta, korruptiota ja parhaanpesua vastaan. Montenegron tilanne on parantumassa. Se on parantamassa naisten osallistumista julkiseen elämään, vähimmäistien suojelua, LGBT-yhteisöjen suojelua se on myös, ase, se on myös hahmottumassa alueellisena välittäjänä naapurimaidensa kanssa ja sillä on nyt toivottavasti mahdollisuuksia, kun se löytää öljyä ja kaasuvaroja. Ja tämä on ratkaistava vielä Kroatian kanssa. Toimittajia kohtaan on kuitenkin tullut iskuja, että nämä asiat on tutkittava kunnolla ja tekijät on vietävä oikeuteen. Nämä, tämän ongelma poliittisten puolueiden ja parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan välillä on konsensus euroatlanttisesta työstä, tiestä ja myös NATOon liittymisestä. Meillä on 17 kompromissi tarkistusta ja 113 tarkistusta olen luottavaisin mielin sen suhteen, että se menee la- laajalla enemmistöllä läpi tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Onko tähän mitään kommentteja? Ei taida olla, joten äänestetään Tervetuloa sena- senaattori Aspuro Torres. Hän on Meksikon senaatin varapuheenjohtaja Turo Galita puolestaan on pääsihteeri Meksikon senaatin parlamentaarisesta palveluyksiköstä. Tervetuloa meidän kokoukseemme. Tiedämme, että sen jälkeen kun Puhemies Schulz viime vuoden helmikuussa vieraili Meksikossa. Suhteet Meksikon parlamenttiin ovat merkittävällä tavalla parantuneet. Ja hienoa, että tämä erinomainen yhteistyö saa näin jatkoa ja syvenee entisestäänkin. Kiitoksia siitä, että uhraatte aikaanne vierailuunne täällä meidän parlamentissamme. Nyt siirrymme äänestämään ensimmäisenä kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 25. Eikö mitä tämä tarkoittaa? Täällä lukee 25. Tämä täytyy nyt olla väärin tässä luettelossa. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta. Missä se ylipäänsä on? Minulla lukee tässä 82. Pitäisikin olla 87. Lista nyt on pikkuisen sekaisin. 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta 15. Koneäänestys. Ich weiß es nicht. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 34 zu 17. Hyväksytty. Sata 17 poista vastaan tyhjää hyväksytty. 118 raukeasta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist Äänestys päättyy. 28, 26 äänin hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus, jota on jälleen kerran suullisesti tarkistettu. Voi pyhä jysäys. Jos joku tietää, mistä on kyse tässä tarkistuksen äänestäkään puolesta. Eikä puolesta äänettä vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellisesti sitten loppuäänestys. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 25, 52 puolta ääntä hyväksytty. Lämpimät onnittelut esittelijälle. Näin ollen siirrymme seuraavaan asiaan, seuraavaan mietintöön. Kyse on herra Howittin mietinnöstä. Onko jotakin sanottavaa tähän väliin? Two of the oral, uh, two of... Kaksi tarkistuksista, joista keskustelimme, ei ole äänestyslistalla merkitty oikein. Kenties voin selittää lyhyesti. Ensimmäinen liittyy kompromissiin 13. Eilen kävimme sihteeristön kanssa sähköpostikirjanvaihtoa, mutta tämä edellinen versio tuli tähän mukaan. Pyydetään viranomaista huomioimaan turvalausekkeet medialaissa – ja siitä vaaditaan jatkovuoropuhelua niin, että tärkeät uudistukset saavat tukea journalistisesta yhteisöstä kautta maan. Tämä 13 ja sitten kuutonen. Cornelisin kanssa keskusteltua, ja Kukanin kanssa keskustelua, niin sovimme tästä. Kyse on kaksikielisestä koulutuksesta, joka aiheutti eilen paljon ahdistusta. Uusi sanamuoto toteaa tässä, että korostaa, että samanaikaisesti on tärkeää vapaaehtoiselta pohjalta edistää kaksikielistä opetusta. Eli 28 sanaa tästä poistetaan. Ainut viittaus kaksikielisyyteen on tämä. Tärkeää edistää vapaaehtoiselta pohjalta, ei pakolliselta pohjalta kaksikielistä koulutusta. Ja tämä on Kukanin ja Cornelissenin yhteistyön tulosta ja toivottavasti voitte tästä olla samaa mieltä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. en nyt edes yritä ymmärtää, mistä oli kyse, sanoi puheenjohtaja. Eli nämä olivat suullisia tarkistuksia, kaksi sellaista kompromissitarkistuksia, olivat nämä suulliset tarkistukset, mikäli nyt ymmärsin jotakin. No, se siitä. Kaikki selkeys sikseen. Kompromiss 1, wer Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Ei kun kompromissi 2. 13 ja 14, Salvrakkos ja Janaku ovat tehneet identtiset tarkistukset niiden puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt en oikein ymmärrä. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Sanonko minä, että se hylättiin? Tarkistetaan tarkistus 36. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Did we adopt 22? Yes, yes. Then Ja, aber Kompromiss 4 fällt, wenn wir 22. Und das 22 haben angenommen? Ja. Kompromiss 4. Kompromissi 4 raukeaa, koska 22 tarkistus hyväksytty tehtiin, joten siirrymme tarkistukseen 38, eikö niin? 38, sanon minä. Pitääkö näistä nyt kaikista äänestä? No 37 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 ja 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme eteenpäin. 53 tarkistukseen. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus on numero 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. Ask for it. Kenties voisin pyytää tarkistusta 53. En nähnyt S et teen äänestävän. That is long time ago, sorry. Siitä meni jo liian kauan pitkä aika. Ei nyt enää käy. Siitä oli vapaa äänestys. No mikäli, ei se aina tarkoita sitä, että jos sosiaaliset äänestävät, että voitat äänestyksen. 68 puolesta vastaan tyhjää. Pyydän anteeksi, Andrei. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13. Ei kun 95 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 107. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ikävää, että esittelijä ei tässä luottanut jo puheenjohtajaan. Kommentti ilman mikrofonia. Minä olin eilen valokeilassa. <laughs> Oder war das Lenin, glaube ich. Lenin war das. Lenin se taisi niin se sanoa. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta ensimmäinen osa siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan. Vielä puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty 133. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme mihinkäs me siirrymmekään suulliseen tarkistukseenko?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 vastaan tyhjää hyväksytty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 149 puolesta vastaan tyhjää. Otapa uudestaan 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voisitteko osallistua äänestyksiin? 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 137 puolesta vastaan hylätty, 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8. 6 vielä uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestys lopuksi. 48, tyhjää ääntä ja 6, 4 vasta ääntä ja 6 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Sitten Anna Komishin mietintö. Onko Annalla jotain sanottavaa vielä? Ei taida olla. Siirrymme kompromissiin kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä oli tarkistus 50 siis. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää. Mitäs liberaalit nyt tekevät? Ovatko he vastaan? No sitten se on hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllä. Kompromissi 14 vastaan tyhjää hyväksytty. 55 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, se onkin rauennutto Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 69 puolesta, 69 puolesta vielä vastaan tyhjää hyväksytty 70 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 73 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 74 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 75 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 77 puolesta. Hyppäsinkö 76 yli? No kofria nyt, no kofria niin pienet, sehän jää helposti huomaamatta. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää näin ollen hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolta ääntä hyväksytty. 52 puolta ääntä. Onnittelut Analle. Sitten suositusluonnos. Siihen on, y- on yksi ainoa äänestys, koneäänestys ja äänestys alkaa. Stimmen wir am Montag an, am 27. Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. 53 puolesta yksi vasta ääni. Hyväksytty. Lämpimät onnittelut. Siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Puheenjohtaja kokous päätti torstaina siitä, että Inta pääsee työjärjestyksen artiklan 50 mukaisesti tähän menettelyn mukaan. Tästä tulee tällainen tavanomainen kukkotappelu sitten tämän vuoksi. Ehdottaisinkin teille, vaikkakin tiedän, mitä artiklassa 50 lukee työjärjestyksessä, ehdotan, että siirrämme tämän äänestyksen maanantaiksi. Niin, että pystytään paremmin paneutumaan näihin tarkistuksiin. Mikäli esittely sopii, äänestämme tästä vasta maanantaina. Sitten kun olemme lukan, lukeneet nämä tarkistukset, meidän täytyy varmistaa nimittäin, että nämä kaksi mietintöä eivät ole täysin toisensa poissulkevia, täysin vastakkaisia. Kiitoksia tästä. Näin ollen pääsemme kohtaan 17 esityslistalla. Kyse on Kuvalin mietinnöstä. Nyt olemme aivan uudessa tilanteessa. Aikarajaa on pidennetty Kiovan matkan jälkeiselle jälkeisenä kohtaan sihteeristö. Toivottavasti kiinnitetään huomiota. Meidän täytyy määritellä uusi aikaraja takarajatarkistuksia varten. Onko siitä jo päätetty? Uusi takaraja on... tämän sen pitäisi olla 6. helmikuuta ja 3. maaliskuuta siitä on määrä äänestää. Mutta siitä huolimatta pohdin vielä, mikä tilanne on. Tätä on teknisesti mukautettu. Ehkä tämä pitäisi tuoda lähemmäksi kuudetta päivää maaliskuuta. Ehkä voitaisiin pidentää aikaa vielä viikolla, niin että se on lähempänä tuota äänestyspäivää.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 ei tähän nyt tarvita millään muotoa kolmea viikkoa äänestyksiä varten tai käännöksiä varten. Ja kaksi viikkoa aikaa pitäisi riittää. Ehdottaisin, että takaria ei ole 6. helmikuuta, vaan 10. tai 12. helmikuuta voisi olla tarkistusten takaria. Look, it must be possible Kyllähän meidän täytyy voida saada tarko- nämä tarkistukset käännettyä kahdessa viikossa. Kyllä sen pitää olla mahdollista. Uskon, että... No, esittelijä. Uskon, että tämä on kaikkein tärkein kysymys. Ukrainassa nyt vallitsee tilanne ja naapurimaissakin tilanne, joka muuttuu joka ikinen päivä. Ja mikäli jäsentään täytyy tehdä tarkistuksensa kolmea viikkoa ennen äänestystä, niin silloin tämä on ongelma. Ja tällaisissa tapauksissa minun uskoakseni käännökset pitää saada kahdessa viikossa. Ei niin voi kuulla kolmea viikkoa tällaisessa tilanteessa. Okay, but in such a case... Yleensä tilanne on tämä, mutta tällaisissa kiireisissä tapauksissa tällainen saattaa olla problemaattista, joten yritämme löytää sopivan päivämäärän takarajaksi kenties viikkoa myöhemmin kuin alun perin piti. Sopiiko tämä näin? Wochentag 12 or something like Yes, okay. 11. 12. päivä. 11. helmikuuta kello 12. Sopiko tämä takarajaksi? Kovalla. Edustaja Koval. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, czyli rozumiem, że w tej chwili mamy... Ymmärsinkö oikein, että nyt tilanne on seuraavalla tavalla. Meillä on uusi määräaika tarkistukselle, joka on 11. helmikuuta keskipäivällä. Tämähän tarkoittaa sitä, että Tarkistuksia voidaan edelleen esittää. Valiokuntaäänestys on kolmas maaliskuuta. Toistaiseksi olemme saaneet 231 tarkistusta, eli meillä on jo paljon ehdotuksia ja myös mielenkiintoa tätä mietintöä kohtaan. Niitä sitten hetken kuluttua kommentoin tarkemmin. Tänään olimme valmistautuneet asiaa käsittelemään, mutta kun nyt siirretään määräaikaa Ukrainan korkean tason ryhmän vierailun jälkeisen ajankohtaan, niin se on kyllä ihan järkevää. Joka tapauksessa haluan toistaiseksi tehdystä työstä jo kiittää ja myös tarkistuksista ja oletettavasti saamme lisää tarkistuksia. Määräajan jälkeen yritämme saada sitten kompromissia aikaiseksi. Vielä muutama sana. Näyttää siltä, että me palaamme Ukrainan vierailun jälkeen joka tapauksessa vielä tähän mietintöön. Olen saanut oikeastaan seuraavanlaisen pyynnön. Tätä mietintöä ei pitäisi käsitellä pelkästään Ukrainaa käsittelevänä mietintönä, vaan kyse on koko itäisestä kumppanuudesta. Toki voimme esittää näkemyksiämme Ukrainan tilanteesta, mutta ne, jotka nyt työstävät tätä mietintöä ja erityisesti varjoesittelijät, niin heiltä pyydän, että ei tehtäisi tästä pelkästään Ukraina-mietintöä. Tarkoitus on valmistella meidän kantaamme itäisen kumppanuuden tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti pyrkii toimimaan niin, että voimme huomioida sen, mitä on tapahtunut hiljaa, minkälaisia ovat tuoreet kokemuksemme joulukuulta. Ja toiseksi haluaisin vedota vielä kerran teihin kaikkiin, että jos suinkin mahdollista, niin ei tehtäisi tarkistuksia, jotka liittyvät tiettyjen yksittäisten maiden intresseihin. Meillähän on jokaisesta itäisestä kumppanuusmaasta oma mietintönsä. Näihin mietintöihin voidaan tehdä tällaisia yksittäisiä maita koskevia tarkistuksia. Eli jos varjoesittelijät haluavat äh, muuttaa mietinnön luonnetta, niin toki siinä tapauksessa tällaiset tarkistukset ovat oikeutettuja. Sitten tästä mietinnöstä tulee mietintö, joka käsittelee vuoristokarabahin konfliktia, ja tämä on vaara, kun ajattelemme koko asiakirjan luonnetta. Nyt on tullut sellaisia tarkistuksia, jossa otetaan kantaa eri osapuoliin ja niiden toimintaan tässä vuoristokarabahin kiistassa, mutta en usko, että se on oikea tapa lähestyä asiaa. Minulla on vielä toinen kokous varjoesittelijöiden kanssa, jotta saan paremman käsityksen siitä, mitkä ovat seuraavat vaiheet työssämme. Kiistakysymyksissä kysymyksissä ja erityisesti kun kyse on tällaisista jäätyneistä konflikteista, niin pitäisi kiinnittää huomiota EU-mahdolliseen poliittiseen rooliin, eikä keskittyä siihen, kuka on oikeassa ja kuka on oikeammassa kuin muut osapuolet konfliktissa. Tämä olisi virhe. Suurin osa tarkistuksista on sellaisia, jotka antavat lisää arvoa ja lisäpanosta tähän mietintöön, ja niistä haluan kiittää. Aivan erityisesti niistä tarkistuksista, joista, joissa muistutetaan, että on tärkeää muistuttaa siitä, että itäiset kumppanuusmaat, vaikkakin tällä hetkellä ne ovat nyt poliittisen kriisin kourissa, laajemman kriisin kourissa, mitä edes arvasimmekaan. Meidän roolimme kuitenkin on todeta, että EUn ovi on avoinna, vaikkakin puhumme hyvin kaukaisesta tulevaisuudesta. Haluan kiittää kaikista tarkistuksista, jotka menevät tähän suuntaan. Ja myös niistä tarkistuksista, jotka menevät siihen suuntaan, että EUta avattaisiin viisumittomuuden suuntaan niin, että voitaisiin matkustaa ja opiskella ilman viisumia. Ja myös energiassa tarjoutuu uusia mahdollisuuksia. Thank you very much, uh, Mr. Koval. Kiitoksia, herra Koval. Nyt haluan haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensimmäisenä minulla on kunnia antaa puheenvuoro itselleni. Olen EPP-ryhmän varjoesittelijä. Tämä mietintö todella tulee vaikeaan vaiheeseen, kun ajatellaan itäistä kumppanuutta. Olen yhtä mieltä kanssa, että tätä mietintöä ei pitäisi käyttää tiettyä maata varten. Todella tässä koko ajan tilanne kehittyy viime Viime yön tapahtumat Kievessäkin olivat hyvin hälyttäviä. Ja meillä on suurta huolta Ukrainan väkivaltaisesta tilanteesta. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän olisi vähän odotettavaa, odotettava sitä, että tämä korkeatason valtuuskunta palaa Ukrainasta. Minulla on listallani sellaisia asioita, kuten että Azerbaidsanin valtuuskunta päätti lähteä Euronestistä parlamentissa. Tämä on harmi. Toivomme, että tällainen neuvotteluformaatti Euroopan parlamentin kanssa voi tulevaisuudessa taas palautua ja asiasta on puhuttava selvästi. Esittelijä hän sanoi, ettei mit, minkään itäisen kumppanuuden maan pitäisi käyttää väkivaltaa tai uhkailuja toista maata vastaan ratkaistaakseen omat kahdenväliset ongelmansa. Odotetaanpa vielä pari kolme viikkoa. Vähän, mehän päätimme nyt päiväksi 11. helmikuuta. Näin voimme vähän odotella ja katsoa, kuinka tilanne maassa kehittyy. Ja tällä vaali kaudella meidän pitäisi äänestää tästä mietinnöstä. Ja toivomme, että itäistä kumppanuutta eivät muut merkittävät itäiset kumppanit sabotoi. Kiitoksia. This uh, is Mr. Fleckenstein from the S&D Shadow. Fleckenstein, SD, varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että esit esittelijä on laatinut hyvin pitkälti erinomaisen tekstin. Haluan mainita vain viisi seikkaa lyhyesti, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä. Teksti on sinänsä hyvä. Ensinnäkin esittelee itse perusteluosassaan toteaa, että kyse on aina yhteisistä arvoista, joita halutaan edistää. Tämä on aivan oikein. Siksi en ole aivan samaa mieltä siitä, mitä hän sanoo johdatonsa kappaleessa A. Siinä hän herättää sellaisen pilkoa, niin kuin me veisimme omia arvojamme tuolle maailman suunnalle. Euroopan neuvostossa ja muissa yhteyksissä näistä arvoista on kuitenkin ihan sovittu. Toinen seikka, mikä minua hieman askarruttaa, on se, ettäkö itäinen kumppanuus automaattisesti avaisi jäsenyysmahdollisuuden. Tämä automatiikka minun mielestäni ei ole ollenkaan selvä asia. Otetaanpa vaikka Azerbaijan esimerkiksi. Esimerkiksi Euronestä yhteyksissä sitä on puhuttu, mutta viimeistä sanaa ei ole sanottu. Azerbaijan ei halua jäseneksi, mutta siitä huolimatta se haluaa strategisen kumppanuuden meidän kanssamme. Monille maille – Jäsenyys saattaa olla tällainen konkreettinen tavoite, mutta ei kaikille maille, joten tämä ei ole automaattisesti. Tässä täytyy tehdä jonkinlainen rajanveto. Tässä sanotaan, että EU on ainoa vaihtoehto joillekin naapurimaillemme. Ja tätä pahoitellaan. Mutta aivan oikein on, että näin todetaan. Tai me emme ole ainoa vaihtoehto. Tämä pitää paikkaansa, että oikeastaan tässä ei ole ongelmaa niin kauan kuin maat voivat itse päättää vapaasta tahdostaan. Tämä tarkoittaa sitä, että painostusta, sotilaallista tai poliittista tai taruista painostusta ei saa esiintyä. Rova Vaidere, toivottavasti lausuin nimensä oikein, on laatinut tästä tarkistuksen. Minun mielestäni tämä hänen tarkistuksensa on parempi kuin alkuperäinen kohta, joka on hieman epämääräisempi. Sitten neljäs seikka. Tietysti ei ole mitään syytä Venäjän kanssa neuvotella naapurimaiden kohtalosta. Tämä on aina kahdenvälinen asia kyseistä maiden välillä. Rauha ja yhteistyö tällä mantereella edellyttää sitä, että keskustelemme Venäjän kanssa koko mannerta koskevasta yleisestä tilanteesta. Me täytyy keksiä järkenä, järkevä tapa käydä keskustelua Venäjän kanssa ilman, että herätetään sellainen mielikuva, että tässä jokin tavalla neuvotteltaisiin kolmannen maan, jokin kolmannen maan kohtalosta. Viimeinen huomioni vahvistaa sen, mitä esittelijäkin itse on todennut. Nyt ei ole kyse vain ja ainoastaan kumppanuudesta – tai valtiollisten instituutioiden, poliittisten tai muiden instituutioiden kumppanuudesta taloudellisella kantasolla, vaan kyse on myöskin kansalaisyhteiskunnasta. Tämä on paljon tärkeämpi asia kuin jokin sopimus tai yleissopimus valtion johdon tai komission ja valtion välisellä tasolla. Kovalin perusajattelu tässä kysymyksessä on tärkeä seikka, että täytyy vielä vahvistaa ilman yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan naapurimaiden ja meidän välillämme. Mikään ei tule sujumaan niin kuin pitäisi sujua. Ja toivon, että juuri tämä kansalaisyhteiskuntapuoli tässä otetaan voimakkaammin esiin. Stein. Kiitoksia edustaja Flickenstein. Alden nimissä herra Weigel. Mr. Chairman, I think it is... Puheenjohtaja, minusta on erittäin hyvä ajatus ottaa lisää aikaa tarkistusten jättämistä varten. Tähän mennessä jätettyjen tarkistusten määrä osoittaa, että tämän mietinnön aihe on äärimmäisen monimutkainen, eikä vain siksi, että käsittelemme maita, joille, jotka suhtautuvat Euroopan unionin tulevaisuuteen ja kehityksen tavoitteisiin eri tavalla, vaan myös siksi, että kyseessä ovat maat ja kansat, joilla on erilaisia arvoja. Meillä on yhteisiä arvoja, mutta joitakin myös hyvin eh, näille yhteiskunnalle ominaisia arvoja. Minun mielestäni mietinnössä pitäisi tätä tilannetta heijastella, niin se tekeekin jo nytkin, mutta minusta voisimme työstää tätä seikkaa vielä pidemmälle, jotta voitaisiin välttää väärinkäsitykset myös kumppaneidemme tai mahdollisten kumppaneidemme taholta. Olen sitä mieltä, että se, että olemme lähettäneet valtuuskunnan Ukrainaan, on jo sinänsä tärkeä syy työstää pidemmälle tätä mietintöä. Mutta haluaisin myös esittää varoituksen sanan. Olisi varo, va, varottava sitä, että rakennetaan tässä ennakkoluuloja ja stereotypioita koskien Ukraina monimutkaista tilannetta. Joskus vaikuttaa siltä, että Ukraina on hyvin vakavan kriisin partaalla. Koitan välttää sen, että puhuisin sisällissodan vaarasta, mutta ei siellä nyt kovin kaukana olla todella vakavasta kriisistä. Aikaisemmissa vaiheissa tämän ongelman osalta emme tässä parlamentissa ehkä ollut aivan tarpeeksi tasapainoisia. En ole aivan varma tästä, kun asetimme Ukrainan hallituksen selkä seinää vasten aivan hyvin tietyistä syistä ja argumenteista johtuen. Näin ei tulisi tulevaisuudessa tehdä. Meidän olisi osoitettava kiinnostusta Ukrainaan kokonaisena maana, jossa on itä- ja länsipuoli, ja meidän olisi varmistettava se, että tarjoamme koko Ukrainalle eurooppalaisia näkymiä. Muussa tapauksessa on mahdollisuus joutua väärinkäsityksiin ja vielä syvempiin ongelmiin Ukrainan kanssa. Tästä mietinnöstä minun mielestäni emme voi välttää mainitsemasta jäätyneitä konflikteja alueella. Meidän ei välttämättä ole otettava kantaa näihin konflikteihin tai valittava puoltamme näissä konflikteissa, mutta jos Euroopan unioni pyrkii toimimaan aktiivisessa ja ongelmien ratkaisemisessa, niin kyllähän meidän sitten on otettava nämä ongelmat esille ja tunnistettava nämä ongelmat. Niin, että kunnioitetaan niitä arvoja ja periaatteita, jotka johtavat omaa politiikkaamme. Tämä, tähän liittyy myös kansainvälinen oikeus. Sitä ei ole täällä mainittu, se pitäisi mainita. On myös muistettava työ, jota on tehty kansainvälisillä foorumeilla kaikissa näissä jäätyneissä konflikteissa. Joten haluaisin, että tunnistettaisiin ja mainittaisiin nämä jäätyneet konfliktit. Se on meidän kiinnostuksemme kenttää ja se, ne kuuluvat sitoumuksiimme, kun pyrimme antamaan oman panoksemme ongelmien ratkaisulle. Toivon, että yhteistyömme esittelijän kanssa – voi jatkoa yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. Kiitoksia. Mr. Schulz. Kiitoksia. Vaikka sitten vihreältä Schulz. Liebe es gut, dass wir... Hyvät kollegat, on hyvä, että meillä nyt on tämä mietintö. Tilanne on tällä hetkellä dramaattinen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Mikäli eu valtuuskunta pääsee paikalle ensi viikolla, jäämme odottelemaan sen työn tuloksia. Tila on hyvin dramaattinen, ei ole selvää pääseekö valtuuskunta ylipäänsä paikalle. Ukraina saattaa tällä hetkellä tulla tämän mietinnön kaikkein suurimman huomion kohteeksi tämän nyt valitsevan tilanteen vuoksi. On aivan ainutlaatuista, että meillä on valmiiksi sopimus, se on valmis allekirjoittavaksi, mutta sitten sitä ei allekirjoitakaan ja sitten Ukrainassa tilanne kärjestyy tällä tavalla. Toivottavasti tämä tilanne ei pahene entisestäänkin. Eräs seikka on seikka, jota meitä erityisesti työstää. liiton yhteen sopivuus EUn vapakauppa-alueen kanssa, koska tämä on oikeastaan se ainoa konflikti, josta meidän täytyy neuvotella Venäjän kanssa, mikäli Putin haluaa Vladivostokista Lissabonin saakka ulottuvana vapakauppa-alue, niin silloin tämä konflikti täytyy ratkaista. Meidän täytyy löytää uusia toimintamuotoja saadaksemme aikaan sopimuksia niiden maiden kanssa, jotka ovat Venäjän paineen alla. Armenia ja valko ovat tällaisia, ja ne eivät ole tehneet asosiaatiosopimusta. Meidän täytyy löytää jonkinlainen kumppanuus, yhteistyömuoto noiden maiden kanssa, erilainen kuin ne sopimukset, joita toistaiseksi on tehty, ja toivottavasti tehdään Georgian ja Moldovan kanssa pian. Eräs puute Euroopan unionissa on ongelmallinen. Kommunikaatiossa on puutteita. Asuntosopimuksen eduista ei ole riittävästi voitu tiedottaa kansalaisille. Kansalaiset eivät tiedä, mitä he saavat, mikäli he solmivat asuntosopimuksen EUn kanssa. Tämä sana asuntosopimus ei välttämättä sano tavalliselle ihmiselle yhtään mitään. Ihminen ei tiedä, mitä etuja siitä olisi. Ja silloin kun on kyse näistä pitkällisistä, alueellisista konflikteista Transnistriassa, vuodesta Karabahissa tai muualla. Ulkosuhdehallinnon pitäisi aktiivisemmin toimia näiden konfliktien ratkaisemiseksi, ja EU-jäsenyys ajattelu ei ollut tuonut riittävästi tuloksia vielä ja Venäjän kanssa nopeasti pitäisi päästä näissäkin asioissa eteenpäin. Äh, äh, Kiitoksia herra Schulz. Sitten Kirillov, äh, Euronistin toinen puheenjohtaja. Chairman, I agree. Kiitos puheenjohtaja. Olen toistaiseksi puhuneiden kollegoiden kanssa samalla linjoilla. Me puhumme nyt vakavista poliittisista elon jäämiskysymyksestä sekä EUn että naapureittemme kannalta. Tätä ei tule kiirehtiä tästä syystä. Toiseksi on aivan oikein, että esittelijä, joka toistaiseksi on tehnyt oikein hyvää työtä, puuttuu myös pitkän aikavälin ongelmiin. Me tarvitsemme strategista kärsivällisyyttä. Totta kai kaikki ovat huolissaan tästä hyvin nopeasti kehittyvästä tilanteesta Ukrainassa – mutta meidän täytyisi toimia viisaasti, jotta osaamme olla toistamatta niitä epäonnistumisia, joita toistaiseksi on koettu. Olen varmasti esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että räätälöity lähestymistapa on tarpeen. Tilanteet ovat erilaisia ja kaikki ei, kaikkiin naapureihin ei voida samalla tavalla suhtautua. Kolmanneksi Minusta meidän ei pitäisi politiikassamme luoda sellaista tilannetta, että pyrimme eristämään Venäjän. Totta kai meillä on kaikkien näiden maiden kanssa kahdenväliset suhteet, ja tällä tavalla pitäisi ongelma pyrkiä ratkaisemaan. Yleispolitiikan vaikutelmana ei saisi olla se, että pyrimme eristämään Venäjän. Pikemminkin pitäisi rakentavasti sitoutua äh, siihen, että pyrimme löytämään eteenpääsemistien ja jonkinlaista yhteistyötä, yh, yhteistyöhankkeita pitäisi kehitellä Mustanmeren yhteistyöelimen kanssa, Venäjän ja Turkin kanssa. Bulgaria on tällä hetkellä tämän elimen johdossa. Tämä olisi äh, tapa äh, toimia ympäristökysymysten, käytännönläheisten talouskysymysten kautta. Monet näistä maista ovat mukana jäseninä tässä elimessä. Ja meidän pitäisi pohtia tapoja toimia tämän kautta. Olemme Haidelin kanssa samaa mieltä ja olen tehnyt tämän suuntaisen tarkistuksenkin, että meillä on näitä jäätyneitä konflikteja. Jos ne nähdään jäätyneinä ja jäädään vain odottelemaan, niin se kääntyy tavoitetta vastaan. Tiedetään, miten kävi Georgiassa ja sitten kun tilanne kiristyy, niin niitä käytetään poliittisesti hyväksi. Tämä on nähty Transnistriassa ja se on nähty myös vuoristo Karabahin kriisin suhteen. Armenia ja Azerbaijan ovat tässä osapuolena ja nämä, näitä konflikteja sitten poliittisesti käytetään hyväksi. Olen varma, että pitkällä aikavälillä tällainen toimintatapa ei ole Venäjänkään etujen mukaista. Kun katsotaan nyt, mitä tapahtuu, terroristi terroristihyökkäyksiä, me tarvitsemme turvallista ympäristöä. Sekä Venäjä tarvitsee sitä, että myös Euroopan unioni tarvitsee sitä. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään työtä ja sitouttua tähän työhön. Ja viimeiseksi Niin kuin sanoin, tarvitaan räätälöityä lähestymistapaa jokaisen maan kohdalla, mutta pitää olla myös periaatteellisia lähestymistapoja. Näissä asiakirjoissakaan ei voida yhden maan kanssa puhua alueellisesta koskemattomuudesta ja toisen maan kohdalla sitten ei his, hiskahdeta sanallakaan tästä periaatteesta. Tiedätte varmaankin, mitä tarkoitan. Jos korostamme itsemääräämisoikeutta, niin sen pitää päteä kaikki muihinkin maihin. Jos vaikkapa Ukrainassa suuri osa väestöstä Krimillä vaatii itsemääräämisoikeutta, niin täytyy todella olla huolellinen, varovainen, jotta samoja periaatteita äh, noudatetaan kaikkiin maihin. Tämä on myös meidän etujemme mukaista. Kiitos puheenjohtaja. Kirillov, uh, äh, Mr. Kiitoksia herra Kirillau, sitten herra Posselta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä edellisiin puhujiin. Parlamentilla on hyvin pitkätä perinteetä silloin, kun on kyse kaukasuksen alueesta. Valitettavasti alue on erittäin vaikeassa tilanteessa. Siellä on Tsetseenia ja muut kriisivaltiot, joiden suhteen ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Ja nyt koko tämä ongelmatiikka ja dramatiikka on jälleen noussut esiin Shotsin osalta käydyn keskustelun yhteydessä. Olympialaiset Shotsissa järjestetään 150 vuotta päivällinen sen jälkeen, kun Shotsissa tehtiin valtaisa kansan valtaisa joukko murha. Shotsissa sitten marssitaan perinteisissä uniformuissa sotilaalliseen tyyliin juuri sinä päivänä, kun tsekitä lyötiin ja ajettiin pois kodeistaan. Tämä on aivan käsittämätön tapa toimia, jota kukaan ei voi edes kuvitella ennalta. Ja Balkanin tilanne, tiedän, että Valkkana on val- valtaisa ruuti tynneriin, mutta tämä on suorastaan klisee, en halua tätä nyt toistaa. Mutta hyvin paljon meidän täytyisi panostaa juuri tuohon maailman alueeseen ja juuri naapuripolitiikan kautta pyrkiä vaikuttamaan tuon alueen ongelmiin. Siksi uskon, että on erittäin tärkeää, että kun me keskustelemme naapuruspolitiikasta, meidän täytyy käydä perustavanlaatuista keskustelua, niin kuin tämäkin mietinnön yhteydessä on määrä käydä. Ja meidän täytyy varmistaa, nyt ei pidä ymmärtää minua väärin, mitä aion sanoa. Ei pidä nähdä tätä vain ja aistaan sellaisena tavalla, että ei oteta vankeja laisenkaan. Meidän täytyy erittäin intensiivisesti Ukrainan kanssa keskustella näissä puitteissa. Mutta minun mielestäni oli pienoinen virhe kuitenkin, kun Vilnan konferenssissa tuitettiin vain ainoastaan Ukrainaa ja muut asiat jätettiin huomiotta. Yhtäkkiä Armeenia on jälleen joutunut Putinin painostuksen kohteeksi. Tämä on vähintäänkin yhtä dramaattista kuin se, mitä Ukrainalle on tapahtunut. Jo tuolloin viittasin näihin jäätyneihin konf- konflikteihin, niin kuin kollegat niihin viitanneet, että venäläiset harjoittavat politiikkaa, joka perustuu divida et impera motolle hajota ja hallitse. Niin kauan kuin kansainvälisesti, kansainvälisen oikeuden kautta ei ole ratkaistu, kuten Transnistrian ja vuoristokarapainen ongelmia, niin kauan meidän täytyy ratkaisuja etsiä. Juuri kansainvälisen oikeuden kautta ratkaisujen täytyy löytyä. EUn politiikassa pitäisi olla enemmän huomiota tuolle maailman kolkalle. Kyse myöskin meidän e- eduistamme. Tämä on ilonjäämiskysymys, ja tämän täytyy olla keskeisessä asemassa myöskin silloin, kun me käsittelemme tätä mietintöä, joka koskee tuota aluetta. Me täytyy paljon enemmän käyttää aikaa ja energiaa tuon alueen käsittelyä varten, koska tällä on hyvin paljon vaikutusta myöskin meidän energiaa ulkopolitiikkaamme. Sitten herra Tänök. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olen ollut kymmenen vuotta sitten esittänyt esittelijä koko naapuruspolitiikasta ja sitten olin myös itäisen ulottuvuuden esittelijä, joten tunnen alueen hyvin. Yksi koko sopii kaikille malli ei ole koskaan ollut sopiva ja nyt me näemme merkittäviä toimijoita itäisessä kumppanuudessa, entisessä itäisessä ulottuvuudessa Euraasian talousunionista siellä geopoliittisesti ja kauppasuhteissa on suuntausta Venäjän suuntaan, mutta ei Armenia, Armenia pidä silti hylätä, vaan avoimet, ovet täytyy pitää avoimina tälle maalle, kun ajattelemme muita aspekteja suhteissamme, jos se sitten liittyy Kasakstan ja valko kanssa tähän tuliunioniin. Demokratia- ja ihmisoikeuksien näkökulmassa mm, näillä mailla on ongelmia ja Azerbaidsankaan ei ole unionin kanssa äh, näitä sopimuksia allekirjoittanut eikä liittynyt Venäjän tulliunioniin. Sitten Vilnassa päätettiin assosiointisopimuksesta ja paineita kovasti on Venäjän suunnalta, jotta allekirjoitusta ei tapahdu ja Georgia tuemme totta kai mahdollisuuksien mukaan. Ja vielä yksi kommentti Kirilovin argumentteihin jäätyneistä konflikteista ja hän totesi, että pitää toimia johdonmukaisesti, kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kun ajatellaan itsemääräämisoikeuden etusijaisuutta suhteessa alueelliseen koskemattomuuteen. Olen pahoillani Kirillov, kun sanon, että olisi, olisipa elämä näin helppoa, pikemminkin elämä on täynnä ristiriitaisuuksia. Me uskomme alueelliseen koskettomuuteen, integriteettiin, itsemääräämisoikeuteen. Tämä nähtiin Kosovossa ja esimerkiksi kun ajattelemme Kurdistania, niin senkin tilanne ja itsehallintokysymykset tulevat tähän valiokuntaan käsiteltäväksi. Milosevic, hänen toimintansa oikeutti sitten Kosovon pommitukset, mutta kukaan ei ole sama argumenttia pätennyt esittänyt Irakin pommitusten yhteydessä. Eli ei tällaista, arvohierarkia ehdottomassa muodossa ole. Muutoinhan kaikki blogit, kuten esimerkiksi EU tai kaikki maat, nostaisivat meriitit esille sen mukaisesti, miten geopoliittinen kuva kulloinkin vaatisi. Minä uskon molempiin äh, argumentteihin, mutta kun sanomme, että toinen on ylempänä kuin toinen, niin, niin ja että tätä pitäisi johdonmukaisesti noudattaa, niin ei tämä kyllä päde aina. Kiitoksia herra Tanaka. Благодаря, господин председател. Мисля си, че... Puheenjohtaja. Mielestäni tasapainoinen mietintö, jossa otetaan huomioon koko alueen maat eikä vain yhtä maata. Tämä on tietenkin etu. Se, että tarkistusten jättämisen määräaika on lykätty, niin sehän, senhän pitäisi aiheuttaa sen, että meidän olisi keskityttävä Ukrainaan vain yhteen maahan – tuota, että Georgia ja Moldova on käsitelty vähän aikaa sitten. Tämä tärkeä keskustelu osoittaa, mikä on se maa, joka on vahvin tässä kumppanuudessa niin moraalisilta arvotaan. Se on Ukraina. Siihen eh, kohdistuu odotuksia. Nyt sanotaan, että meiltä puuttuu selkeä strategia. No ei oikein tiedetä, mitä Euroopan unioni haluaa tehdä tässä tilanteessa. Odotukset eh, merkitsevät sitä, että meidän askelia ei voida riittävästi ennakoida, eivätkä ne ole riittävän tasapainoisia. Siksi meidän olisi vakavasti pohdittava viestintämekanismeja meidän ja kumppaneidemme välillä. Herr Stein puhui arvoistamme. Emmehän me ole myymässä arvojamme ja mallejamme, vaan tarjoamme vaihtoehtoja yhteistyötä, jota todella pitäisi pitää vaihtoehtona suvereneille itsenäisille maille, maille, joiden on tehtävä itse omat päätöksensä. Emme ole ehkä olleet riittävän sanoisia, ehkä on ollut väärinkäsityksiä eri tasoilla kansalaisten instituutioiden kanssa, koska meidän olisi ehdotettava kansalaisille jotakin hyvin selkeää ja hyödyllistä kentällä käytettävää niin, että ihmisillä olisi eurooppalaiset tulevaisuuden näkymät. Ei ole mikään, ei tässä ole tarkoitus luvata liittymistä. Aika ei ole kypsä, mutta ihmisten olisi nähtävä, millaisia hyötyjä, hyötyä olisi kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ja e, yhdentymisestä eurooppalaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Muussa tapauksessa on hyvin vaikea saavuttaa itsellemme asetetut tavoitteet. Haluaisin kiinnittää huomiota seuraavaan. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää tässä puhutaan paljon kulttuurista ja koulutuksesta keskeisenä perustana näiden maiden yhdentymiselle. Minä olen sitä mieltä, että meidän olisi syvennettävä tätä seikkaa, koska tässähän puhutaan kansalaisten suuremmasta osallistumisesta. Haluaisin vielä kerran toistaa seuraavan. Tasapainoiset suhteet Venäjän kanssa ovat tärkeät. Ei ainoastaan Mustameren alue, vaan Suurin osa näistä maista, joista puhutaan, eh, nämä kuuluvat eh, Mustanmeren alueeseen. Ja tällaisten perspektiivien avaaminen voi hyödyttää tilannetta myös suhteessa Venäjään ja sen kautta voidaan päästä kestäviin tasapainoisiin suhteisiin, ei vain Venäjän, vaan kaikkien itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Kiitoksia, Rova Lutcheba. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa sanasen perustavanlaatua olevan sekaannuksen vastaisesti, kun käytämme poliittista terminologiaa. Me uskomme tiettyihin arvoihin ja edestämme niitä. Ja sitten puhutaan viennistä, johon liittyy kielteisiä mieli, mieleyhtymiä, eli edistetään arvoja ja niitä viedään, ja nämä riippuvat epädemokraattisen vastapuolen vastustuksesta, joka katsoo, että me ikään kuin painostamme arvojemme suuntaan. Mitkä arvot tässä ovat kyseessä? Hiljan Erityisesti itäisen kumppanuuden politiikassa olemme nähneet, että kun puhumme Ukrainasta, niin on aivan päivän selvää, että Moskovalle Ukrainan tuhoaminen, tuhoutuminen on parempi kuin että syntyy eurooppalainen Ukraina. Voi olla, että syntyy propagandahyökkäys, jonka Eurooppa nimenomaan on aiheuttanut. Ja tämä johtaa katastrofiin, kun ö, ikään kuin naivin tyttösen tyyliin lähdemme harhaan johtamaan näiden arvojen suuntaan ja loitonnamme Ukrainaa Euroopasta. Me näemme tällaista Euroopan vastaista suuntausta, joka on hyvin avoimesti tullut esille. Venäjä on aivan avoimesti hyökännyt EUta vastaan ja on vedonnut vanhoihin stalinistisiin iskulaseisiin. Meidän pitäisi toimia järkevästi, vakaasti ja unohtaa tällaiset vanhat sloganit ja puhua kumppanuudesta. Eihän tämä ole kumppanuutta, vaan tämä on konfrontaatio. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, herra Landsbergis. Aikaisemmin puhuttiin veljeydestä. Se oli se vanha slogani. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijä Kovalille. Dziękuję bardzo. E, no, wiele z tych idei, które Państwo wyrażają. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä. Niin toivon, että teette hyviä tarkistuksia. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tarkoituksena on osoittaa, millainen poliittinen visio meillä on itäistä kumppanuutta koskien tulevaisuutta ajatellen. Tietenkin me voimme ja meidän pitäisi selkeästi korostaa sitä, että haluaisimme käsitellä näitä kaikkia maita itä, idässä kumppaneinamme yksittäisesti. Voimme ilmaista tämän, voimme ilmaista myös muita periaatteita, joita noudatamme, kuten esimerkiksi sitä, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta, itsemääräämisoikeutta tai koskemattomuutta. Tämä voidaan tehdä tarkistusten kautta, mutta jos nyt vedetään johtopäätöksiä viime loppuvuoden joulukuun tapahtumista ja Vilnan huippukokouksesta ja vierailusta Moldovaan ja Georgian, meidän olisi kiinnittävä huomiota suurempan osan näistä maista Ukrainassa vierailussa todetut asiat olisi esitettävä tosiasioina. Pitäisikö meidän ottaa nyt sitten kohtia jokaiselle maalle? Tämähän, tällähän on loogisia seurauksia koko asiakirjalle. Jos nyt menemme hyvin yksityiskohtaisiin eh, seikkoihin jää, jäätyneissä konflikteissa ja Kaukasuksessa. Me emme voi puhua ainoastaan vuoristokarabahista, vaan meidän pitäisi puhua myös Georgian ulkorajoista. Eli jos teette lisää yksittäisiä tarkistuksia, se vaikuttaa kyllä koko mietintöön. Varjoesittelyiden kanssa meidän olisi pohdittava, aiommeko lähteä tälle tielle vai emmekö. Jos näin on, niin sitten meidän on tehtävä muita tarkistuksia, joilla saadaan asiakirja tasapainotettua, koska ei voi olla niin, että otetaan vain yleisiä periaatteita ja sääntöjä, vaan myös yksittäisiä lähestymistapoja. Olisi mm, sitten puhut, jos puhutaan vuoristokarabahista, niin sitten on puhuttava myös Georgian rajakysymyksestä ja Venäjän roolista. On aivan selvää, että meidän on kiinnitettävä siihen huomiota. Kysymys kuitenkin kuuluu, jos otamme nämä kolmannet kumppanit, itäisen kumppanin Venäjän, niin sitten meidän olisi löytänyt tilaa myös Turkille. Turkillahan on valtava merkittävä rooli kaukasuksella tänä päivänä. Kun käsitellään itä, itäistä asioita, niin meidän ei pidä jumiuttua neuvostoliittoasetelmiin. jos haluamme kunnolliset suhteet Venäjän kanssa, meidän, tarvitse, meidän on oltava johdonmukaisia ja käsiteltävä muita tarkistuksia, esimerkiksi koskien Turkkia. Olen huolestunut tästä. Minä haluan, että saamme aikaan kuitenkin sellaisen asiakirjan aikaan, jonka kaikki voivat hyväksyä. Jos varjoesittelijät menevät tähän suuntaan, niin sitten yritän seurata heitä ja löytää kompromissia, mutta tänä päivänä minun tehtäväni on kiinnittää huomiota näihin uhkiin. Tämä on meidän viimeinen vai mahdollisuutemme laatia strateginen asiakirja tällä vaalikaudella, mutta voimme joutua vaikeaan tilanteeseen, jos teemme liikaa yksittäisiä tarkistuksia, koska tästä on sitten seurauksena se, että meidän on otettava vielä lisää tarkistuksia mukaan Tämä on Sitten viimeinen kommentti. Korost, olen korostanut sosiaalisia seikkoja. Näin saamme mahdollisuuden laatia pitkän ajan asiakirjan. Jos nyt keskitymme nykytilanteeseen, niin kuin Sarjus Holskin mietintö, niin sitten on vaarana, että sitä ei piankaan päivitetä. Kiitoksia työstänne ja kiitoksia tarkistuksista. Thank you very much, Mr. Koval. So... Kiitoksia, herra Koval. Tähän päätämme tämän esityslistan kohdan ja aivan kuten alussa todettiin, uusi päivä ja tarkistuksilla on 11. helmikuuta kello 12. Nyt pidämme pienen tauon kello 11 asti. Silloin aloitamme julkisella kuulemistilaisuudella EUn Iran strategia ydinohjelma sopimuksen jälkeen. Toivon, että voimme aloittaa täsmällisesti kello 11.

No niin kollegat, ehdotan, että aloitamme tämän aamun esityslistan seuraavalla kohdalla. Meillähän on tässä EUn Iranin Iran strategia ydinohjelmasopimuksen jälkeen. Haluaisin toivottaa kaksi vierasta aivan aluksi tähän kuulemistilaisuuteen. Mennään täällä tohtori Walter Bosch Berliini. And Dr. Rosbeck Parsi from the... Ja tohtori Rusbe Parsi Ruotsista. He molemmat ovat erikoistuneet Iranin ja sen ulkopolitiikkaan ja he ovat tehneet useita julkaisuja. Kiitän teitä siitä, että olette vastaanottaneet kutsumme ja annatte panoksenne keskusteluumme tämän päivän kuulemistilaisuudessa keskitytään yhteen asiaan. Nyt kun väliaikainen sopimus ydinkysymyksestä on saatu valmiiksi, erityisesti Kathy Ashtonin ponnistelujen ansiosta ja sen täytäntöönpalo alkaa. Eilen Me kerrottiin, että neuvosto on hyväksynyt merkittävät päätökset eilisessä kokouksessa, Ja nyt olisi keskityttävä siihen, pitäisikö EUn sitouduttava syvemmin Iraniin muissa asioissa kuin ydinkysymyksessä, ydinenergiakysymyksessä. Meillä on erilaisia skenaarioita, millaisia skenaarioita ne voisivat olla ja miten EU voisi parhaiten saavuttaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet, mukaan lukien alueellinen vakaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä kysymys oli myös vierailun ytimenä Teheranin vierailulla. Siellä oli mukana viisi jäsentä tästä parlamentista valtuukusta johtava Rava jolle annan puheenvuoron hetken päästä. Ennen tätä haluaisin antaa viisi minuuttia puheaikaa Rova Munisille. Hän on alan tämän aiheen mietinnön esittelijä. Kiitoksia, kiitoksia kaikille. Erityisesti haluaisin kiittää näitä kutsuvieraita. Nyt aion puhua Espanjaa, eiköhän tällä tulkkaus ole Eh, hace, hace diez años. Kymmenen vuotta sitten Euroopan unioni on pitänyt pelkkiä sanktioita, tai, tai kymmenen vuoden ajan on ollut pelkät sanktiot yllä tämän maan kanssa. Vuoropuhelua ei ole ollut syytäksiä, kielteisiä päätöslauselmia parlamentista ja muilta Euroopan unionin toimielimiltä eh, tällaisen maan kanssa, joka on alueellinen eh, voimakas valtio ja josta tulee paljon konflikteja. Koko keski historiassa on ollut paljon selkkauksia ja vieläkin niitä on käynnissä tällä alueella. Olen sitä mieltä, että nämä neuvottelut ja eiliset tulokset ydin asekysymyksessä kysymyksessä joka johti siihen, että suhteet menivät poikki Iranin ja EUn kanssa ihmisoikeuskysymysten lisäksi. Eilinen saavutus on mielestäni todellinen saavutus Euroopan diplomatialle. Korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Rova Aston on tässä toiminut merkittävästi ja tämä on todella menestys. Meidän on oltava tyytyväisiä siitä tässä parlamentissa ollaan pikemminkin totuttu moittimaan ulkosuhdehallintoa, mutta tällaisessa asiassa on nyt saatu aikaan ensimmäinen askel. Se on historiallinen hetki ja Iran on hyväksynyt nämä ehdot, jotka koskevat uranin rikastamista niin, että tästä eteenpäin rikastuminen, rikastamisprosentit pidetään niin alhaisina, että niillä ei voida tehdä aseita kansainvälinen atomenergiajärjestö IAEA e on, on myös saanut takia sille, että järjestön henkilöt voivat tarkistaa iranilaiset laitokset. Mielestäni tämä on sellainen askel, jonka myötä EU on voinut tehdä omat päätöksensä ja voinut siis poistaa osaan näistä pakotteista, joita on pidetty yllä vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2002 aloitettiin neuvottelut, ne pysähtyivät vuosi, vuonna 2005 johtuen näistä edellä mainitusta asioista. Nämä kaksi tapahtumaa ovat mielestäni historiallisia. Tästä eteenpäin on nyt rakennettava suhteita Iranin kanssa niin, että saadaan aikaan rakentavat myönteiset suhteet niin, ettei pitäisi mielessä ainoastaan ihmisoikeuskysymyksiä. On tärkeää, että sitäkin koskeva vuoropuhelu pysyy, mutta sitten on saatava aikaan toinenkin pilari. On totta, että vankeja on vapautettu, poliittisia vankeja on vapautettu. Jotkut heistä olivat saaneet Euroopan parlamentissa haruspalkinnonkin, mutta edelleen tilanne on todella, todella huono naisten osalta ja homoseksuaalisten yhteiseen sekä biseksuaalisten että transseksuaalisten osalta myös, mitä tulee ilmaisuvapauteen, lehdistövapauteen ja niin edelleen. Iranissa kuitenkin oli myös heinäkuussa vaalit ja tuli poliittinen muutos, joka e, mahdollisti tilanteen muutoksen myös kansallisessa yhteisössä ja toivomme, että näin jatkuu e, myös sisäpolitiikassa haluaisin jättää tietenkin aikaa vieraille ja voisin ehkä kutsuvereidemme jälkeen vielä jotakin lisätä, mutta luulen, että Euroopan unionin olisi syytä muistaa muutama asia. Ensinnäkin se, että, että tuetaan tätä uutta puitteistoa suhteille sen jälkeen, kun on lähetetty Iranin Euroopan valtuuskunnan, niin että meillä olisi mekanismeja, kanavia käydä vuoropuhelua Iranin äh, viranomaisten poliittisten äh, henkilöiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Viestintäkanavien puute on ensimmäinen este, jos halutaan vuoropuhelua harjoittaa. Kyllä kanavat on saatava ensin toimimaan ja sitten toinen asia, johon viittasin, on tärkeää, että saadaan kunnollisesti aikaan ihmisoikeusvuoropuhelua ja, ja niissä saadaan myös tuloksia, aivan kuten ydin energiakysymyksessäkin on käynyt. Olen sitä mieltä, että alueellisena valtana Iranin asemaa ei kukaan voi kieltää ja siinä mielessä uskon, että Iranin on osallistuttava kaikkiin niihin alueelliseen vuoropuhelun mekanismeihin, joita siellä on mukaan lukien Syyrian tapaus. Sitä on tuettava YKssa. Ei pidä olla niin, että molempien puolien kovan linjan vetäjät saavat omat argumenttinsa läpi. Kaikkein rakentavat tapa toimia näissä ongelmissa on se, että toimitaan kaikkien toimijoiden kanssa, niin että mukana on erityisesti tämä suurvalta ja jos on merkittävä Shia, Shia eh, edustus tuota, eri Iranin hallitusta todella leimaa tämä Shia muslimien edustus ja uskon, että se voi olla vakauttava tekijä alueella olisi myös avattava vuoropuhella muilla yhteistyöaloilla kuten huume, kaupan alueilla ja muilla alueilla, jotka ovat yhteisiä intressejä EUlle, kansainväliselle yhteisölle ja Iranille. En puhu nyt tällä erää enempää ja toivon ja odotan nyt kutsuvieraiden kommentteja. Toivon, että voimme näiden myötä rikastuttaa omaa mietintöämme, josta olen vastuussa, ja voimme suositella tehdä suosituksia neuvostolle näissä prosesseissa. For this introductory remarks and, uh, Kiitoksia näistä alustussanoista. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Kruunbergille. Hän on Iranin valtuuskunnan puheenjohtaja. Voisitte kertoa tästä Euro- Euroopan parlamentin parlamenttien välisestä kokouksesta Teheranissa 12-18. joulukuuta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for this Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta briefata valtuuskunnan Iranin matkasta. Ensinnäkin tapasimme erilaisia ryhmiä. Ensinnäkin eh, parlamentin edustajia, hallituksen edustajia, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia myös YK järjestöjen edustajia ja suurlähettiläitä. suurlähettiläitä EU-maista, jotka ovat Iranissa. Tapasimme myös kaksi Sahara-palkinnon saajaa, Panadi ja Sutude. Ensinnäkin parlamentin välisestä vuoropuhelusta, joka on ollut yli kuusi vuotta jäissä. Tapasimme hyvin erilaisia ryhmiä parlamentista, puhemiehen, naisten ryhmiä, vähemmistöryhmien edustajia, sunnit ja juutalaiset tässä mukana. Ja tapasimme myös niin sanottua oppositiota, joka oli hyvin mielenkiintoista meille. Oppositio koostuu noin 90 parlamentin jäsenestä ja kyse on siitä osasta parlamenttia, joka tukee hallitusta ja loput 200 jäsentä ovat pikemminkin konservatiiveja. Ja kovemman linjan ajajia parlamentissa. Keskustelu parlamentin kanssa tapahtui sellaisella hetkellä, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli juuri valmistellut listan yrityksistä ja parlamentin kovan linjan kannattajat totesivat, että tämä osoittaa sen, että Yhdysvaltoihin ei voida luottaa. Samanaikaisesti ulkoministeri totesi, että ei tämä ollut Geneven sopimuksen rikkomus, rikkomus, vaan neuvottelut jatkuisivat. Tämä kertoo jotakin niistä jännitteistä, joita on parlamentin sisällä. Tapasimme ulkoministerin, joka on hyvin avoin suhteessa muutoksiin ulkopolitiikassa, avoitumisen suhteen lännen suuntaan ja naapureiden välisessä keskustelussa. Käsittelemme myös Syyrian, äh, saudi Arabien ja Turkin kysymyksestä. Ulkoministeri Tsari hyvin lämpimästi kommentoi Catherine Ashtonin korkean edustajan toimia ja että hän ansaitsee todella kunniaa kärsivällisyydestä näissä neuvotteluissa. Tapasimme myös presidentin henkilökuntapäällikön. Hän on entinen talousministeri ja kauppakamarin johtaja. Puhuimme sanktioista ja hän mainitsi, että 10-20 prosenttia on aiheutunut ylimääräisiä transaktiokustannuksia, kun Irlannin kanssa käydään kauppaa. Hän mainitsi myös sen, että kuluttajat eivät pidä kiinalaisista tuotteista, vaan pitäisivät parempana eurooppalaisia tuotteita ja tämä kenties heijastelee sitten tulevaisuuden näkymiä kaupassamme. On paljon kauppatoimintaa, tällaista kauppaa, missioita ulkomailta tällä hetkellä Iranissa. Sitten tapasimme Saharovin palkinnon saajat. Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja he halusivat, että kysymme ihmisoikeus neuvostolta tiettyjä kysymyksiä. Näin toimimmekin myöhemmin. He olivat iloisia tapaamisestamme. Tapaaminen järjestettiin Kreikan suurlähetystössä. Valitettavasti jälkeenpäin keskusteltiin kovasti siitä, että kuka tästä kokouksesta oli vastuussa. Parlamentin kovalinjan ajajat tätä penäsivät ja sitten näihin kysymyksiin piti vastata. Toisaalta vierailuja ei peruutettu, vaan kaikki sujui joustavasti. Ainut kielteinen seikka näin jälkikäteen, jota pahoittelemme, on se, että Sutuuden talo jälkikäteen sitten tutkittiin, sinne tehtiin kotietsintä. Musavia Kerubiaan ja heihin liittyen todettiin, että oikeuskäsittely aloitettaisiin heidän osaltaan. Sitten Iranhan on kieltäytynyt siitä, että erityislähettiläs päästettäisiin Iraniin. Toisaalta YK on ihmisoikeusedustaja on kutsuttu paikalle. Hän ei ole vielä sinne mennyt, mutta he olivat kyllä valmiita vastaanottamaan EUn korkean edustajan, ihmisoikeusedustajan paikan päälle. Keskustelimme myös kuolemarangaistuksesta. Se oli yksi pääaiheitamme vierailun aikana. He nostivat esille huumerikollisuuden ja 80 prosenttia kuolemanrangaistuksista liittyy huumerikollisuuteen. Nyt on uusia prosesseja, joilla pyritään vähentämään kuoleman rangaistusten osuutta näissä rikoksissa. Tapasimme myös Ajatolla Rafsanjanin, entisen presidentin, joka mainitsi Syyrian yhteydessä, että Syyrian kansan pitäisi saada itse päättää vaaleilla omasta kohtalostaan. Kolmas osa keskusteluista käytiin kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tapasimme monia järjestöjä Kreikan suurlähetystössä ja kaikki suurlähettilät ja YK edustajat olivat samaa mieltä siitä, että nyt kansalaisjärjestöillä on enemmän vapautta toimia. Muutos on tapahtunut ruohonjuuritasolla. Kansalaisjärjestöt puhuivat hyvin avoimesti tekemästään työstä ja tavoitteistaan ja toivovat löytävänsä kansainvälisiä kumppaneita. Sanktioiden takia niillä on ollut hyvin vaikeata saada kansainvälistä rahoitusta. YK edustajat, jotka tapasimme, tekevät AIDS-työtä, huumeiden vastaista työtä, myös pakolaistyötä. Kolme miljoonaa pakolaista tekee työtä, ei tietenkään leireillä, mutta tekee Afganistanista käsin työtä. Kaksi miljoonaa huumeiden käyttäjää. Siellä tehtävä työ on hyvin tärkeää. Ainut ongelma on se, että on tämä pankki, järjestelmä, jota siirretään sitten kansainvälisillä rahasiirroilla, joita sanktioidaan. Meillä oli eh, EUn suurlähettilään tapaaminen sekä alussa että lopussa vierailuamme, ja olimme samaa mieltä siitä, että vaaditaan EUn edustusta Iranissa. Ja palaan tähän vielä. He puhuivat myös siitä, että kaikenlaista vaihtoa pitää lisätä, opiskelijavaihtoa, ympäristöalavaihtoa, vaihtoa, eurooppalaisille olisi mielenkiintoista saada lisätietoa oppia Iranin, Iranista ja Irankin voisi hyötyä siitä, että yhteiskuntaa avataan juuri näinä hetkinä, kun toivoa on nähtävissä. Jotkut suurlähettiläät olivat huolissaan NKOn vaikutuksesta Euroopan parlamentissa. Vielä loppuun muutama sana niistä seikoista, jotka voisivat auttaa, kun laadimme EUn strategiaa on hyvin tärkeää laajentaa alaa. Emme puhuisi pelkästään ydin kysymyksestä, ydinenergiakysymyksestä ja ydinasekysymyksestä. Olemme aina tarttuneet myös ihmisoikeuksia, mutta oikeastaan kolme seikkaa toivottavasti minusta pitäisi sisällyttää tähän strategiaan, kun ajatellaan delegaatiovierailua. Ensinnäkin nyt on tuntuma toivosta ja toive päästä tästä syrjäytymisestä, eristäytymisestä eroon. Kansa odottaa muutosta. On symbolinen ele ja ele siitä, että ymmärtämys on lisääntynyt, johtaa siihen, että on tunnustettu se, että EUn edustus Iranissa on hyvin tärkeä. Kenties voisi olla erityislähettiläs, joka voisi sitten ikään kuin valmistella maaperää edustustolle Iranissa. Toiseksi jännitteiden vähentäminen. Voidaan sanoa, että keskustelut myös kovan linjan ajajien kanssa pakottavat heidät keskustelemaan ihmisoikeuksista ja, ja, ja kats, pakottavat heidät katsomaan kysymyksiä, joissa edistystä tarvittaisiin. Ulkoministeri Tarif on ehdottanut Ashtonille New Yorkissa tiettyjä ehdotuksia tällä alalla ja niitä pitäisi jatkaa pitäisi olla mahdollista se, että olisi EUn äh, ihmisoikeusedustaja Lavri Niinis, joka käynnistäisi tämän keskustelun ja kävisi paikan päällä Iranissa. No sitten vuoropuhelu ja tähän liittyen huumekauppa. Afganistanin tilanteessa oletetaan, että huumeita siirtyy entistä enemmän Afganistanista Iraniin. Ongelmat liittyvät EUn yhteistyöhön Iranin kanssa, kun käytetään huumerikoksissa kuolemanrangaistusta. Ja jos muutoksia tässä asiassa tapahtuu, tapahtuisi, niin yhteistyötä voitaisiin lisätä. Haluaisin mainita myös sen, että ihmisoikeuskanavat silloin, kun kyse on erilaista vaihdosta, esimerkiksi opiskelijavaihdosta on hyvin tärkeää. Lopuksi totean, että on tarve toteuttaa kaikenlaista vaihtotoimintaa. EUlla on lukuisia välineitä, joita voitaisiin käyttää opiskelijavaihdon, kulttuurivaihdon edistämisessä, ympäristö, tilanteen parantamiseksi, joka on todella huolestuttava monin paikoin. Kun Geneven sopimus ja sen lopullinen sopimus saadaan aikaiseksi, niin tätä kautta kauppasuhteet avautuvat Eurooppaan ja tätäkin täytyy katsoa strategian näkökulmasta. Nyt meillä on mahdollisuuksien ikkuna avoinna ja EU voi tehdä oman osuutensa sille, että tämä ikkuna pysyisi auki. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta, Rova Kronberg. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Walter Wissenschaft und Politik laitoksesta Berliinistä. Noin 10 minuuttia teillä on aikaa. Haluaisin pyytää ystävällisesti kollega Munisia jatkamaan kokouksen puheenjohtamista tämän jälkeen. Herra Pus, hyvä. Kiitoksia paljon. Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin esittää kolme huomiota. Yksi huomio sisäpoliittisesta tilanteesta, toinen huomio koko alueesta ja kolmas huomio joka liittyy tarpeeseen luoda eurooppalainen visio Iranin mahdollisuuden tulevaisuuden kannalta. Sisäpolitiikan kannalta Rova Kronberg jo mainitsikin sen, että kovalinnan kannattajat ovat edelleenkin paikan päällä voivat hyvin. Edellisten presidenttivaalien tulokset johtavat siihen, että ne ryhmät, jotka kannattavat radikaalia ajattelua vastarinnan nimissä, saivat 30 prosenttia äänistä vaaleissa. Kyse on ääriaineksista muodostuvasta vähemmistöstä. Suurin osa Iranin asukkaista, niin kuin vaaleistakin ilmesi, ilmeni, kannattaa vuoropuhelua sekä yhteiskunnan sisällä, Iranin sisällä, että laajemmalti katsottuna kansainvälisen, yhteistyön, kansainvälisen yhteisön kanssa. Iranin hallitus on myöskin peilikuva tästä ilmiöstä. Se myöskin ilmentää sitä. Kyse on sisäisistä jännitteistä ja niiden ratkaisemisesta korkeammalla eliitin tasolla mukaan luottuna turvallisuuskoneistossa. Ja kyse on myöskin politiikasta, jonka avulla pyritään saamaan aikaan neuvoteltu ratkaisu kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta sanktiosta päästäisiin eroon. Tämä on tärkeimpänä prioriteettina. Tietystikin Iranilla on ideologinen perintönsä. Ei se pääse tästä perinnöstä niin helposti eroon. Sekä Ruhani että Khamenei ovat ryhtyneet työn uudelleen jakoon. Ruhani hoitaa päivittäisasiat ja Khamenei varmistaa sen, että ideologia sekä yhteiskunnan ja hallituksen sisällä pysyy johdonmukaisena niin, että mitään lipsumista ei synny. Hänellä oli Neron leimaus suorastaan, kun hän päätti yritti syrjäyttää ääriainekset sillä argumentilla, että hän käytti tästä nimeä heroic extremism. Iman Hassan esimerkiksi tässä oli taustalla. Hänen mielestään kunnallinen neuvottelun ratkaisu piti löytää ydinkysymykseen, mutta tämä ei ole hänen mielestään poikkeama vallankumousajattelusta – vaan pikemminkin kyse kansallisesta edusta. Ja tämä on kaikkein merkittäväin ajatus ideologisesti katsottuna Hameneen uralla viime vuosina. Hän asetti kansallisen edun ja pragmaattisuuden kaiken muun edelle. Sen sijaan, että hän tiukasti tulkinut ideologista ajattelua. Tämä toi tietyn takeen, takun siitä, että tämä ja muuto tapahtumat eivät mahdollista sitä, että kukaan voisi kaivaa maata hallinnon alta ja toimia vastoin kansainvälisen yhteisön etuja. Tämän hän sulki pois. Iranin tilannetta seuranneet toimijat yleensä painottavat vaikean taloudellisen tilanteen merkitystä, ja he argumentoivat, että Iranin maltillisempi kanta tänä päivänä on vain ja ainoastaan tulosta nykyisestä sanktiojärjestelmästä. Tämä on osittain totta. Toinen puoli totuutta on se, että ensinnäkin vuoropuheluprosessi Iranin eliitin piirissä on toiminut ja toiseksi ja tärkeämpänä syynä minun nähdäkseni on se tosiasia, että Iranin turvallisuuseliitti näki nykytapahtumat alueella merkkinä muutoksesta jännitteissä Saudi-Arabian suuntaan tämän tässä perinteistä jännitettä ja tuli siihen johtopäätökseen, että Al-Qaidan kaudella ja al jälkeisellä kaudella näiden toimista on haittaa sekä koko alueelle että Iranin omalle turvallisuudelle. Iran on itsellään ikäviä kokemuksia islamilaisesta ääritoiminnasta, sunnien ääriajattelusta ja sen toimista. Hän on, Iran ottaa nämä asiat hyvin vakavasti. Kyse on strategisista intresseistä, myöskin lännen kannalta katsottuna. Jo vuonna 2001 iranilaiset analyytikot tulivat saman johtopäätökseen, kun he pohtivat salafistien aiheuttamaa terrorismiuhkaa. Sama johtopäätös tehtiin vuonna 2001. Arvio pitää paikkaansa, mikäli vertaan tätä esimerkiksi merkittäviin arvioihin, joita on tehty länsimaisissa analyytikkojen piirissä. Alkaiden jälkeen syntyneet verkostot ovat yhteinen uhka meille kaikille lukuisistakin syistä, ja tämä johtaa sitten minun strategiseen visiooni koko alueen kannalta. Ensimmäinen syy on se, että nämä verkostot kukoistavat, ne ovat löyhiä rakenteiltaan ja hallintorakenteessa tapahtuneita muutoksia on vaikea jäljittää, josta on vaikea saada tietoa. Nämä järjestöt pystyvät edelleenkin rekrytoimaan ihmisiä ja löytämään sekä taistelijoita että asiantuntemista Pohjois-Afrikasta ja Syyriasta, ja Afrikan sarveen saakka, mukaan ottaen Afganistan ja Pakistan. Joten nämä ryhmät toimivat jo hyvin lailla alueella, ja saattavat olla strategisena pelaajana sinänsä tällä hetkellä. On totta, että sekä Iran että Saudi-Arabia ovat viimeisten 30 vuoden ajan käyttäneet hyväkseen vastakkainasettelua Shionin ja Sunnien välillä ajakseen omia kansallisia etujaan, ja tästä on haittaa koko turvallisuustilanteelle tuolla alueella. Tästä huolimatta nykyinen tilanne ei ole millään tavalla vertailukelpoinen niiden ikävien kokemusten kanssa, joita viimeisten vuosien aikana on nähty näistä ääriaineisten toimista. Tämä Shia-Sunni-jännite on nyt täysin ilman minkälaista ohjausta. Se on täysin mielivaltaista ja kukaan ei pysty tätä vastakkainasettelua tällä hetkellä millä tavalla ö, nujertamaan. Tämä johtaa kahteen johtopäätöksen Ensimmäinen niistä on se, että kun otetaan e- huomioon yhteiset edut, turvallisuusedut alkaidan osalta. Lännessä ja Euroopassa meidän pitäisi pohtia turvallisuusyhteistyötä, jossa keskityttäisiin juuri tähän eriskummalliseen seikkaan, erityisen seikkaan. Sitten kun Iran on ymmärtänyt, että se ei voi pitää kiinni kansallisista eduistaan idässä siten, että se toimii vastoin läntisiä etuja ja läntisiä etuja loukkaavalla tavalla. Niin kauan kuin Iran on tämän käsittänyt, ja nyt vaikuttaa siltä, että Iran on tämän käsittänyt, Iran implisiittisesti on myöntänyt, että sen strateginen, strateginen kampanja Israelia vastaan on nyt murentumassa, ja mikäli näin on, yhteistyön pitäisi olla mahdollista. Täällä on me valtavaa vaikutusta toisellakin rintamalla, nimittäin mitä tulee Iranin keskittymiseen talouskysymyksiin. Iranissa Maan talous keskittyy Keski-Aasian ja hyvin suhteisiin Afganistanin ja lähialueen maiden kanssa. Se pystyy toimimaan lännen ja Euroopan kumppanina siten, että ei luota kuitenkaan vallankumouksellisesta asialistasta. Tämä auttaa meitä saman aikaan ennakoitavin, ennakoitavan Iranin, joka toimii kansallisvaltiona – jonka kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Yhtäältä turvallisuusyhteistyön pitäisi olla mahdollista. Tätä voidaankin pohtia. Tämä nähtiin Afganistanistakin vuonna 2001. Tämä on silloin mahdollista koko alueen kannalta katsottuna. Ja toisaalta Iran keskittyy hyvin pitkälti lähialueeseensa ja ottaa vastuullisen aseman alueellisena toimijana tuolla maailman suunnalla. Tämä pitäisi olla tämä eurooppalainen visio. Iranin tulevaisuudesta, kuinka sitten suhdetta Iraniin muokataan, sen pitäisi perustaa myöskin tuohon visioon. Ei ole epäilystäkään siitä, että ilman, että ydinkysymys on ratkaistu, yksikään näistä tulevaisuuden visioista ei voi toteutua. Oli miten oli nykytilanteessa ydinkysymykset ja Syyrian asia alkavat sekoittua toisiinsa ja ongelman vyyttiin monimutkaistui, sitä on yhä vaikeampi selvittää päivä päivältä. Kumppanussuhde Euroopan ja Iranin välillä voi saada alkunsa vain ja ainoastaan sitten, kun ydinkysymys on ratkaistu. Ja sitten, kun yhteyksiä on voitu syventää, EUn edustuston perustaminen Iranin voisi olla yksi seikka, joka mahdollistaa edistyksen aikaansaamisen. 3 plus 3 vuoropuhelu, mikäli vain onnistuu Iranin kanssa. Kiitos. Thank you very much before starting. Kiitoksia. Ennen kuin aloitamme keskustelua kokouksen osastojen kanssa, haluaisin antaa puheenvuoron Ruspe Parsille Lundin yliopistosta. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. Jatkan siitä, mitä Walterkin puhui, mutta vähän eri näkökulmasta. Iranin ihmisoikeuksista, kuten kaikki tiedämme, kuten Sitrikin jo mainitsi. Ja Rova Grunbergin sen mainitsi, on aivan selvää, että paljon tehtävää kyllä riittää ihmisoikeuskysymyksissä Iranissa. On, ja sen oli siitä, että nekin standardit, mihin se on itse sitoutunut. On kuitenkin muistettava, että näinä vuosina ei tietenkään paljoakaan ole tapahtunut, erityisesti viime parina vuonna ja se johtuu siitä, että meillä ei oikeastaan ole suhteita ilaisen tasavaltaan, ei ainakaan kunnolla. Ja siksi aika ei ollut kypsy. Me, me emme pääse ihmisoikeuskysymyksessä mihinkään ennen kuin meillä on todelliset suhteet tähän islamilaisen tasavaltaan. E-, eikä ainoastaan ole kysymys siitä, että ilmaisemme tyytymättömyyttämme heille. Jos me haluamme nyt vuoropuhelua ja vuoropuhelun on mentävä kahteen suuntaan. Se edellyttää myös monen, molemminpuolista kunnioittamista. Sanoita jota on paljon käytetty viime aikoina ja se on minusta oikein osuvasti sanottu. On myös tärkeää muistaa, että Euroopalla on ollut tällainen suhde Iraniin aikaisemmin. Meillä on ollut kriittistä vuoropuhelua 90-luvulla Iranin kanssa. Ja siinä oli mukana myös merkittäviä ihmisoikeuselementtejä. Ihmiset ovat valittaneet ja osoittaneet sormella vuoropuhelun puutteita. Se on hyvin helppoa. Eihän vuoropuhelussa saavutettu kaikkea sitä, mitä EU odotti kumppaneiltaan, kun ajatellaan esimerkiksi kolman rangaistusta. Mutta on myös tärkeää muistaa, että Tuon vuoropuhelun ansiosta voitaisiin, voitiin käydä keskusteluja Iranin sisällä ihmisoikeuksien merkityksestä, joten ei aina ole niin, että aloitetaan keskustelua ja odotetaan, että välittömästi päästään niihin tuloksiin, joihin halutaan, vaan on ikään kuin kylvettävä siemen tuohon yhteiskuntaan ja sitten pitkällä aikavälillä se on edellytys muutoksille. Me emme voi saada Irania tekemään mitään, mutta voimme kriittisesti saada heidät mukaan ja saada aikaan muutoksia sisältäpäin näissä asioissa. Tämä kaikki on vasta alkusoittoa laajemmille kysymyksille, eli minkälaiset suhteet EU haluaa islamilaisen tasavallan kanssa. Tämä on kriittinen asia. Ei ole kysy siitä, kuinka paljon urania on rikastettu siellä ja täällä ja niin edelleen, vaan minkälaiset suhteet EU pitkällä aikavälillä haluaa tämän maan kanssa saada. Piste. Meidän pitää olla paljon strategisempia. Meidän on pystyttävä keskustelemaan siitä, minkälaisia vai, onko, vai haluammeko minkäänlaisia suhteita tämän ydinkysymyksen jälkeen. Meidän on päätettävä, millä tavalla, mikä on sen tavoite, mihin se on tarkoitettu. Eikä te tähän tarvita vain ei tässä ole kysymys mistään korkean tason papereista, vaan kysymys on siitä, että saadaan mukaan koko maa ja, ja sen väestö. Pitkällä aikavälillä tämä on se, mikä voi tilannetta muuttaa. Joskus poliittisessa keskustelussa Irania koskien Euroopassa kuulostaa siltä, että ikään kuin meillä olisi vaihtoehto, että pitäisikö meillä olla suhteet vai eikö. Minun mielestäni meillä ei ole varaa ohittaa Irania. Tämä on strateginen virhe. Iran on naapureidemme naapuri Keski-Itä on alue, jota emme voi ohittaa. Iran on merkittävä toimija sillä alueella. nyt jos mokkaisen niin Madeleine Albrightin sanoja, ei, se ei ole ehkä välttämätön kansa, mutta se on, se on sellainen kansa, jota ei voida välttää. Ja, ja, ja välttämisestä tulee kustannuksia. Ehkä haluamme maksaa ne kustannukset, mutta ainakin meidän pitää olla tietoisia siitä, että siitä kyllä tulee lasku maksettavaksi. Todelliset suhteet edellyttävät rakentavaa sitoutumista, kovaa työtä ja kompromisseja. Määritelmän mukaan kompromissit toimivat kahteen suuntaan e, eikä siitä tule mm, heti seuraavana päivänä tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä voidaan saavuttaa tuloksia arvojen ja intressien osalta, jotka ovat EU tärkeitä. Ja voidaan myös Irania auttaa muuttumaan maaksi, joka on parempi kansalaisilleen ja koko maailmalle. Tämä on strateginen tavoite. Tähän liittyy tietenkin monenlaisia asioita, jotka ovat meille hyvin tärkeitä myös heillekin. Energiaturvallisuus, ympäristökysymykset, alueelliset selkkaukset ja katastrofit, joita olemme nyt näkemässä. Nämä ovat tärkeitä asioita tällä hetkellä. Nämä ovat asioita, joihin meidän on yritettävä vastata nyt, mutta ne ovat myös pitkällä aikavälillä tärkeitä, koska meidän on pyrittävä varmistamaan se, ettei, etteivät nämä asiat kehity jälleen huonon suuntaan. Siinä mielessä emme voi odottaa ydinsopimuksen lopullista vaihetta. Ydinasioiden väliaikainen sopimus on hyvin, hyvin herkkä kukka. Se tarvitsee vielä paljon tukea ja apua kaikilta osapuolilta, jos halutaan, että se onnistuu. Ja tähän kuuluu myös se, että kaikki osapuolet tukevat ja, ja puolustavat kantaansa matkan päällä kovan linjan, kannat, linjan kannattajia vastaan omissa maissaan, joten on hyvin ratkaiseva Euroopan unionille saada aikaan edustus Teheranissa. Se olisi käytännöllistä, se olisi myös symbolinen merkitykseltään. Haluatteko tehdä yhteistyötä tuon tasavallan kanssa vai haluatteko vain valittaa? jos olette kentällä ja teillä on suhteita ja voitte toimia. Se on aivan keskeistä. Ja näin ollen kentällä oleva edustusto voisi nämä molemmat tarpeet täyttää ja tehdä niistä mahdollisia. Valteri jo puhui lahkolaisuudestaan alue, lahkolaisuudesta alueella. On tärkeää katsoa tätä ydinkysymyksen väliaikaista sopimusta. Se on melkeinpä luonnos siitä, mikä ei aikaisemmin toiminut ja mikä voisi toimia. Mikä ei toiminut ja miksi jouduttiin lukkoon niin moneksi vuoksi? No siksi tietenkin, koska kaikki puolet luulevat, että pidätään, pelataan nollapeliä. Jos me saamme kaiken, niin toiset eivät saa mitään. Jos tätä periaatteessa sovelletaan tuolle alueelle ja katsotaan, kuinka selkkaukset siellä etenevät, sehän tarkoittaa, että liittolaisia, kun liittolaisia löydetään, niin saadaan samalla kolme vihollista. Eihän tämä toimi pitkällä aikavälillä. Jotta ydinsopimus voi toimia, Saudi-Arabian pitää olla tavalla tai toisella mukana, jotta alueelliset selkkaukset voidaan ratkaista Iranin ja Saudi-Arabian on päästävä jollakin tavalla yhteisymmärrykseen. Tämä on jälleen sellainen alue, jossa Euroopan unionista voisi olla apua. Koko tämä rakennelma, koko Euroopan unioniin liittyvät kysymykset liittyy siihen, että, un, että, että unohdetaan tämä historiallinen nollapeli teoria ja sitä tarvitaan tällä alueella ja voimme auttaa, että näin käy. Kaikki tämä johtaa siihen, että tästä tulee sellainen tapahtumien ketju, mutta visioita, ei tule ketjussa poliittista halua ja halua keskustella asioista ja pohtia sitä, mitä haluamme tehdä. Tämän työn on aloitettava, on aloitettava nyt. Me emme voi odottaa sitä, että erilaisia opereita allekirjoitetaan, niin saadaan pöydälle ennen kuin ajattelemme sitä, minkä tyyppisesti haluamme sitoutua, minkä tyyppisiä suhteita haluamme. Kyseessä on pitkän aikavälin keskustelu, jolla on pitkän aikavälin seuraukset, ja sen on aloitettava, alo, aloitettava nyt. Sen olisi pitänyt alkaa jo vuosia sitten, mutta nyt vähintään tämä asia on aloitettava. Kiitoksia. Um, <clears throat> thank you very much. Uh, then uh, we are open the, the floor. No niin, nyt aloitamme keskustelun. Ensinnäkin koordinaattorit ja sitten muut, ketkä haluavat osallistua tähän keskusteluun. EPPn koordinaattoria en nyt näe. Salafrankkaa. Sin gracias, señora presidenta. Kun onhan hän täällä, olkaa hyvä Salafranca. Intervenir en un momento ulterior. Kiitoksia. Haluaisin puhua vähän myöhemmin. Kiitoksia sitten SD-koordinaattori Ana Gomez. so much for Kiitoksia mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä lausunnosta. Lausunnoista. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä omaan vierailuumme pohjautuen. Hannes Svoboda oli ryhmänjohtajamme marraskuussa matkallamme yhdessä Veronik de Kaisarin kanssa. Ymmärrän, että tämä kriittisen tärkeä sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää ja se on mahdollista. Se on juuri sitä, mitä valtuuskuntamme Iranin myös totesi eh, sen, siihen liittyen, mitä Tarja Grunberg meille totesi vierailustamme. Me kävimme keskusteluja kuolemanrangaistuksesta ja toimme keskustelun hyvin monenlaisia näkökulmia, mutta mielenkiintoista oli se, että kävimme todellista keskustelua ja vastapuoli oli halukas keskustelemaan ja tuomaan esille näkemyksiään. Minulla on se tunne, että se mitä me teemme voi olla vielä relevantimpia ihmisoikeuksien näkökulmasta, aivan niin kuin vieraamme Parsikin totesi. Iran kyllä kuuntelee sitä, mitä me teemme ja mitä me sanomme. Kun kuuntelin Larinjania ihmiso- niin sanotusta ihmisoikeuskomissiosta, kun hän korosti, että hänen toimistonsa kansainvälisen kampanjan takia – on onnistunut pelastamaan Sakinen hengen. Hänet oli tuomittu raipaniskuihin ja kuolemantuomioon tätä kautta. Ja sitten hänen perheensä oli maksanut verirahoja, jotta naisen henki pelastuisi. Ja tämä kerrottiin meille aivan selkeästi tämän kansainvälisen kampanjan takia. Tämä osoittaa meille, että Iran välittää ja kuuntelee, on kuulolla ja tätä kautta tämä kriittinen sitoutuminen voi johtaa tuloksiin ja kahdenväliseen suhteeseen. Myös parlamentilla voi olla rooli, tärkeä rooli. MKOn rooli on hyvin tärkeää. Kuka heitä rahoittaa? Kun kävimme Yhdysvalloissa, meillä oli AFETin valtuuskuntavierailu Yhdysvaltoihin. Ja tämän jälkeen Yhdyskin on ottanut etäisyyttä MQOn porukkaan. Esimerkiksi se, mitä tehdään Joria-leirillä, jossa esimerkiksi UNHCR ei saa tehdä haastatteluja, vaikka niin haluaisi. No sitten Iranin. Mikä on teidän näkemyksenne katson, että Iran tämän kriittisen sitoutumisen kautta, jos me sen toteutamme, voi olla alueellisesti ja voi omaksua sen alueellisen roolin, joka sillä on. Ja sekin voi ymmärtää, aivan niin kuin mekin olemme ymmärtäneet, että meillä on yhteisiä intressejä. Tämä ei päde pelkästään konfliktiratkaisuun tällä alueella, vaan ajattelen laajemminkin tilannetta. Huumeet on jo mainittu, mutta hyvin tärkeää on se, että vallitsee pelko Afganistanissa ja Pakistanissa siitä, että tilanne on entistä epävakaisempi. Ja tämä totta kai vaikuttaa sitten Iraniin ja myös meihin. Sitten täytyy muistaa energia ja muutkin kysymykset, jotka täällä on jo mainittu. Haluaisinkin kysyä, tämä muistain. Millaisena näette Iranin roolin suhteessa Syyrian tilanteeseen? YK pääsihteeri on vetänyt pois kutsun osallistua Geneven konferenssiin Iranilta. Ja toinen kysymys liittyy saudi arabian luonnollisesti. Olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, että Iranin ja Saudi-Arabian välinen suhde on oleellisen tärkeä. me haluamme saada aikaiseksi Iranin kanssa toimivan suhteen, enemmänkin kuin mitä haluamme saada tällaisen suhteen Saudi-Arabiaan. Kyllä minä tämän suuntaisia kysymyksiä jo olen kyselytkin vierailullamme, kun olin matkalla Saudi-Arabiassa ja uutiset näistä tapahtumista nousivat esille, niin sitten äh, tiedotusvälineet raportoivat asiasta ja turkkilainen tiedotusväline korosti sitä, että Saudi-Arabia harkitsee käyttävänsä ydinkilpeä Pakistanissa, jota Saudi-Arabia väittää rahoittaneensa, jotta voidaan torjua mahdollinen länsimaailman ja Iranin välinen äh, kiista sitten tässä ydinasekiistassa tai ydinenergiakiistassa. Ja tämä totta kai on pelottava prospekti. Tätä meille toisteltiin Saudi-Arabiassa. Se oli tiedotusvälineissä mustaa valkoisella ja kaikki voivat tämän lukea ja se varmasti vaikuttaa myös ihmisten ajattelutapaan. Se täytyy meidänkin huomioida. Mitä me voimme tehdä jotta tämä suhde Iranin ja Saudi-Arabian välillä muuttuisi. Olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeää, että, äh, jotta ydinohjelmasopimus pitää. Ja sitten lopuksi, entäpä jos Yhdysvaltain kongressi sitten boikotoi? Kiitoksia. Se oli Kolme minuuttia vain, herra Tanok. Uh, Minun puheenvuoron tulemaan hyvin lyhyt puheenjohtaja. Minun mielestäni Iran on edelleenkin erittäin brutaali valtio. Olen kritisoinut lukuisia seikkoja mukaan ottanut ihmisoikeuksia tuossa maassa. Valitettavasti siellä on enemmän telotuksia kuin missään muualla maailmassa mukaan ottanut julkisia teloituksia, olipa sitten kyse alakäisestä, homoseksuaalisesta, seksuaalista, arabeista tai naisista, joka kivitetään hengiltä. Ihmisoikeustilanne on siellä surkea. Kyse on kuitenkin äärimmäisen vanhasta sivistyksestä. Toivottavasti jonkin päivänä siellä päästään eroon tällaisesta julmasta hallituksesta, mutta on kuitenkin Iranin kansalaisten tehtävä muuttaa hallitusta. Herra Poshin puheenvuoron viitaten Tehän totesitte, että nyt on syntymässä Iranin suur, kahden suurimman vihamiehen välille läheisempi suhde Saudi-Arabia, jolla on yhteyksiä itäisiin naapurimaihinsa, ja sitten toisaalta Israel, joka on joutunut Ahmadin, Ahmadin, uhkauksien kohteeksi. Hän uhkasi pyyhkiä Israelin pois maailmankartalta – nyt sitten Genevessä on saatu ainakin väliaikaisesti jonkinlainen ratkaisutilanteeseen. Nyt on syntymässä hieman kummallinen tilanne saudi ja Israelin välillä. Ja heräkin kysymys, onko täällä jotakin tekemistä lähidän rauhanprosessin kannalta katsottuna? En voi sanoa, mistä kuulin tämän, mutta minun tietojen mukaan Saudi-Arabia saat jonkinlaisen yhteisymmärryksen aikaan Israelin kanssa ja se pyrkii kenties vaikuttamaan Arabiliiton kautta jonkinlaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, lähidän rauhan saamiseksi esimerkiksi maanvaihdon kautta tai Arabien laatimaan rauhansuunnitelman mukaisesti. Onko teillä realistista analyysiä siitä, mitä nyt on tapahtumassa? Miten tämä kummallinen dynamiikka toteutuu, kun vihollisen vihollisesta tuleekin ystävä. Tämä on hieman vaarallistakin ajattelua, niin kuin Afganistanissa on nähty, mutta ainakin jotakin totuutta kenties tässä huhussa on. Minua, minua kiinnostaisi kovasti, mitä teillä on sanottava tähän. mielikoon, joka nyt on syntymässä. Ranka. Kiitoksia nyt sitten, herra Salafranka. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin Ilmapiiri on nyt muuttunut maassa viimeisten presidentin vaalien jälkeen. Enemmän pyritään vuoropuheluun ja vähemmän radikalisointiin. Tällainen vuoropuhelun ilmapiiri johtuu eh, käsittääkseni myös pakotepolitiikasta, josta on tullut paljon yhteiskunnallista tyytymättömyyttä. On aivan selvää, että 35 vuotta sen jälkeen, kun diplomaattiset suhteet katkesivat, niin on tullut hyviä uutisia ja nyt on nähty, että Iran on hoitanut oman osuutensa ydinohjelman osalta, ja on myös selvää, että Euroopan unionin on nyt hoidettava omat läksynsä ja poistettava siis osittain pakotteet ja vapautettava jotkut tilit yli miljardista eurosta, jotka on tällä hetkellä kansainvälisen yhteen sen konfiskoimana. Molemmat puhujat täällä koristivat sitä, että kyseessä on väliaikainen sopimus ja todellinen sopimus tulee sitten myöhemmin. Olen sitä mieltä, että kun kyseessä on tällainen merkittävä alueellinen valta, siellä on Iran ja Saudi-Arabia taistelemassa asemista, ja meidän on huomioitava tämä myönteinen askel, joka koskee myös sentrifugien pois kytkemistä. En haluaisi viitata ainoastaan ihmisoikeuksiin, joiden tilanne on toki huolestuttava. Monet ihmiset unohtavat asian, josta Tanok juuri muistutti, että enemmän kuolemantuomioita suhteessa on tehty presidentinvaalien jälkeen kuin ennen sitä. Mutta haluaisin tietää kantanne koskien sitä, mikä olisi Yhdysvaltojen kanta tulevaisuudessa. Tyytyvätkö Yhdysvallat tähän väliaikaiseen sopimukseen vai tuleeko neuvotteluryhmien muita valtoja, joiden, jotka ajattelevat, että ei riitä, että Iran lopettaa uraanin rikastuttamisen yli 25 prosenttiin ja jättää, sen vain 5 prosenttiin, vaan että on myös vähennettävä ydinkapasiteettia, kun niitä sentrifugeitakin on 19 ja niitä pitäisi, tai tai siis niitä on hyvin paljon ja niitä pitäisi vähentää ehkä muutaman tuhanteen energiatuotantoa varten ei tarvita näin paljon centrifugeja. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne, miten muut vallat, Yhdysvallat tai yhdistynyt kuningaskunta, mitä, millä tavalla voitaisiin normalisoida suhteet Iranin kanssa alalla, jossa paljon on vielä työtä tehtävänä. En tällä, tässä vaiheessa nyt haluaisin ottaa kantaa siihen, pitäisikö EUn avata toimisto tuonne. Minun mielestäni tällä hetkellä toimintamme on kyllä turvattu, niin kuin on osoitettu nytkin, kun on neuvoteltu tästä ydinkysymyksestä korkean edustajan kanssa. Tämän sijaan olen sitä mieltä, että nyt avautuu toivoa herättävä tie vuoropuolella varten Syyrian konflikti kuitenkin ja tämä vallankumouksellinen Iranin vallankumouskaarti ja sen äh, läsnäolon Geneven konferenssissa osoittavat kyllä, että paljon työtä vielä on tehtävänä ja nyt tarvittaisiin myönteisiä merkkejä tilanteen normalisoitumisessa no, normalisoitumisesta tässä monimutkaisessa tilanteessa. Kiitoksia. Niitä kaksi minuuttia seuraavat puhujat. Ajala Romero. Gracias. Es una pregunta a los expertos que han venido. Eh, Kiitoksia kysyä näistä samasta asiasta. Uskoitte, us, oletteko sitä mieltä, että teemme karhun palveluksen iranilaisille, jos laitamme heidät shia muslimien laatikkoon pitkään aikaan? He eivät olleet shia muslimia. Kun kyseessä on näin kiinnostava maa kuin Iran, niin onhan totta, että siellä on alkanut avautumis vaihe, Amadin ja hänen jälkeinen vaihe ja nyt voi olla, että tämän Iranin järjestelmä on vähän rapautumassa, rapautumassa, mutta olen sitä mieltä, että meidän olisi enemmän tuettava demokraattista siirtymäkautta. Ei kyseessä ole ainoastaan ihmisoikeudet, vaan myös poliittiset oikeudet. Kun puhutaan Iranista, puhutaan melkein aina sen hallituksesta, emmekä puhu demokraattisesta oppositiosta, joka on hyvin merkittävä tällä hetkellä. Kysymys siis kuuluu, onko mahdollista tehdä tällainen sopimus sun ja sunnien kanssa. Nythän puhumme perinteistä historiallista uskonnosta kontekstista, joka varmastikin määrittelee tilannetta, mutta puhumme kuitenkin politiikasta. Ettekö usko, että on virhe ottaa tämä kulttuuri, uskonnollinen tausta tähän pohjaksi, eikä puhuta nykyisestä politiikasta? Galler. Ja. Kiitoksia sitten Galler. Ähm, ich... Kiitoksia paljon. Minäkin katson, että mitään vaihtoehtoa ei ole. Meidän täytyy kriittisesti sitouttaa. Iran olisin toivonut itse, että Iran olisi osallistunut Syyriaa käsittelevään konferenssiin. Sitten koko tuon alueen tilanteesta esittäisin kysymyksen. Miten te näette suhteen Iranin nykyisen hallituksen ja Irakin välillä? Onko tämä sellainen suhde, jossa vahva valtio harjoittaa valtaansa heikomman satelliittivaltion suhteen. Pitäisikö meidän keskustella pikemminkin Teheranin vaikka Irakin kanssa? Ja Parsi mainitsi ihmisoikeusvuoropuhelinta aikaisemmin ei ollut Iranin kanssa. Mitä vaikutusta tällä saattaisi olla parlamenttina yli kymmenen vuoden ajan että meillä on ollut ihmisoikeusvuoropuhelua, mitä, minkälaista sisältöä sinne voitaisiin kuvitella. Iranin valtuuskuntakin riiteli keskinään uudistuksista. Jotkut edustivat oikeudellista ajattelua, jotkut ihmisoikeuskysymyksiä painettava ajattelua. Mitä nyt tämä ihmisoikeusvuoropuhelu on saanut aikaan? Oliko paikalla tai meidän toiminnan vaikutus tässä suhteen ennen vaaleja? Meidän oli sellaista toivoa, että Ruhani saisi aikaan muutoksia, mutta mutta eikö ole totta, että mitä kauempana olemme sisäpoliittisesta diskurssista, Tähän sanotte, että 13, 30 prosenttia radikaaleja ääniä presidentinvaalien yhteydessä. No tämä on tietystikin se kehys, joka nyt on syntynyt. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikki toimivat tai kaikki hyötyvät hallituksen uudesta talouspolitiikasta. Pitäisi nyt voimakkaammin pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen esimerkiksi teloitusten määrään. Eikö pikemminkin ole sisäpoliittisesta liberalisoimisesta, vapauttamisesta kyse enemmänkin kuin ulkopolitiikasta? Eikö se enemmän kiinnitä huomiota sisäpolitiikkaan kuitenkin? Gracias. Mr. Belder. Kiitoksia sitten Belder, Iranin mietintön mietinnön esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä, minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin vieraillemme Pasille. Puhuitte vuoropuhelusta. Nyt meillä on tilanne, jossa koulutetaan koulutetut ovat uskonnollisia äh, fanatikkoja, Ettekö näe tätä ongelmana, kun katsomme asiaa läntisestä näkökulmasta? Ja he, hehän ovat kuitenkin val, vallankahvassa, toteuttavat valtaa. Kuinka tärkeässä roolissa meidän ulkopolitiikassa me ovat nämä asi- uskonnolliset asiantuntijat? Onko mahdollista – harjoittaa kristinuskoa. No sitten vähemmistöjen tilanne Iranissa on selkeitä vähemmistökysymyksiä tällä alueella. Miten, minkälaisena te näette vähemmistökysymykset tässä kokonaiskuvassa ja miten tämä taas liittyy Iranin sisäpolitiikkaan. Entäpä sitten vallankumouskaartin rooli? Olemme kuulleet tänäkin aamuna kommentteja humetilanteesta ja tähän liittyy myös poliittinen aspekti. Tutkimus osoittaa, että vallankumouskaarti on hyvin läheisesti mukana huumekaupassa, ei pelkästään missä tahansa kaupassa, vaan ihan eh, jopa tuotannossa, huumeiden tuotannossa. Ja tämä nyt näyttäisi olevan melkomoinen este länsimaailman ja Iranin lähestymiselle. Haluaisin kuulla tästä näkemyksenne. Thank you. Now, Mrs. Kronberg. Kiitoksia sitten Rova Kromberg vihreistä. Thank you. <clears throat> Just a comment first on, on Kiitoksia. Haluaisin vain kommentoida sitä, mitä Rusbeck Parsi sanoi ihmisoikeuksista ja sitten myöhemmin Boschin asioista. Ensinnäkin molemminpuolinen kunnioittaminen on tärkeää ja Iranissa tilanne on se, että meidän ei pidä heille pakottaa omia arvojamme, vaan meidän on yritettävä ymmärtää toisiamme ja sitten ehkä saavuttaa muutoksia tätä kautta. Kysymys kuuluu, kenen kanssa ihmisoikeuksista keskustellaan. Ennen kuin menimme Iraniin, Meillä oli kaikki ihmisoikeusjärjestöt ulkomailla, siis Iranin ulkopuolella toimivat järjestöt täällä kuulemistilaisuudessa ja tapaamme eh, nämä samat tahot eh, myöhemmin. He antoivat meille kysymyksiä ja eh, asitimme nämä kysymykset ja nyt saamme palautetta. On hyvin tärkeää käydä vuoropuhelua myös viranomaisten kanssa, niiden kanssa, jotka ovat vastuussa. Minusta tällä oli kiinnostava kysymys. Kuolemantuomioista teloitukset ovat nousussa, se on hirveä asia tilanne on hyvin raaka tässä, tilan, tässä tapauksessa. Täällä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät huumeisiin. Ihmisoikeusneuvostossa pohdittiin, onko tämä tehokas tapa toimia ei huumeen rikosten kanssa. Olisi kiinnostava kuulla vastaus tähän kysymykseen. Sitten Walter Boschille. Shia sunni kuilu mielestäni on seikka, jota usein käytetään. Haluaisin kysyä teiltä, uskotteko te tämä, että, että, että, että sitä käytetään asiallisesti tänään vai onko se vain voimapeliä? Vai liittyykö se enemmän sosiaaliseen, taloudelliseen kriteereihin, vähemmistöihin, köyhyyteen enemmän kuin uskontoon? Mikä todella on uskonnon rooli tässä, tässä vastakkainasettelussa, ainakin länsimaisessa retoriikassa? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Edustaja Erans. Kiitos. Iranin valtuuskunnan jäsenenä haluaisin osallistua tähän keskusteluun. Herra Parsi aivan oikein totesi kysymykseen, minkä suhteen haluamme Iraniin. Meidän täytyy jossakin vaiheessa pohtia tätä. Minun nähdäkseni EUlla ei ole mitään todellista Iranin strategiaa. Rova Ashtonin strategia on ollut merkoista siksakkia. Se on tuskin kovinkaan uskottavaa. Miten normalisoidaan suhteet Iraniin? Mitä tällä ymmärretään? ymmärretään? Tämä tarkoittaa yhteyksiä vai kauppaa vai mitä kaikkea tähän kuuluu? Liitämmekö tähän kaikkia sellaisia asioita, mistä itse pidämme, mikä meitä miellyttää vai mitä kaikkea tähän kuuluu? Tämä minua kiinnostaa, tämä kysymys. Kuinka sitten suhtaudutaan ihmisoikeusvuoropuheluun? Minulla on sellainen tunne, että nyt tämä on unohdettu ja puhumaan parlamenttien välisistä suhteista ja kaupasta kaikesta muusta mahdollisesti. Kaikesta muusta mahdollisesta. Tämä saattaa hieman johtaa siihen, että lähdetään sivuraiteille. Tämä ei millään tavalla auta Irania sinänsä, vaan Iranin täytyy itse tehdä työnsä, itse kasvaa. Meillä on itsellemme kokemusta vallankumouksista ja kaupankäynnistä ja siitä, miten asiat ovat menneet väärään suuntaan. Sitten vielä pakotteista, sanktioista. Ne ovat olleet erittäin kiistanalainen asia aina Euroopan parlamentissa. Me olemme katsoneet, että sanktiopolitiikka, jota EUn harjoittaa, on ollut täysin väärää. Ja tämä on ollut merkoinen, suuri ongelma. Mikäli kansalaisjärjestöt eivät enää saa rahaa, vaikkakin halusimme rahoittaa näitä EUn varoista, Tämä johtaa siihen, että kansalaisjärjestöt eivät voi toimia riippumattomasti. Joten miten suhtaudumme sanktioihin? Euroopan parlamentissa olemme havainneet, että tämä on sellainen seikka, joka täytyy selvittää perin pohjin. Talouskriisi vallitsee Iranissakin. Kyse tietystikin hallituksen halusta pysyä vallassa. Ja sitten Afganistanin kysymys. Tähän halusin hieman paneutua yhteistyössä Afganistanin valtuuskunnan kanssa. Tätä voidaan tietysti työstää. Haluaisin kysyä, mitä tapahtuu vuonna 2014? Mitä vaikutusta on sillä, että liittoutuneet pikkuhiljaa vetäytyvät pois Afganistanista? Entä sitten Iranin asema, koska Iranilla on alueellinen rooli? Voimmeko puhua Iranin kanssa ilman, että pidämme silmällä sitä, mitä Afganistassa tapahtuu, koska tilanne saattaa aiheuttaa suuria pelkoja huumeet liikkuvat paikasta toiseen, valtavia pakolaismääriä saattaa olla tulossa. Joten nämä ovat sellaisia asioita, joita täytyy käsitellä rinta rinnan ja yhteistyössä muiden kanssa. Eh, Finalement, Madame Durand. Kiitoksia edustaja Erst, sitten lopuksi Durand ja lopuksi EUHon e edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Olin Tehranin valtuuskunnan valiokunnan mukana joulukuussa. Ja kun otetaan huomioon nämä esitykset ensinnäkin, ja kun otamme huomioon sen, mitä paikan päällä totesimme, monimutkaisuus ja hienosyisyys Iranin instituutioiden välillä. Tilanne ei ole yksinkertainen, aivan niin kuin mainitsitte, kun otamme huomioon tämän sisäisen dynamiikan ja dialogin halun niin haluaisin, että palaisimme vielä aikataulutukseen. Vuoropuhelussa aikataulutus on tärkeää. Minkälaisena teille näyttäytyy aikataulu Geneve 2? Todennäköisesti käydään ilman Irania, en tiedä mikä tulos tästä saadaan. Ja sitten kuusi kuukautta, joka on nyt Iranilla aikaa toteuttaa tätä sopimusta – Minkälainen aikataulu voisi olla, jotta saamme vuoropuheluun tehokkuutta, esityisesti ihmisoikeuksien alalla, jotta älykkäästi voidaan luovia tässä sisäisten jänniteiden suhteen ja toisaalta sen suhteen, että keskustellaan syrjäkysymyksestä tässä rinnalla ja sitten tämän ydinohjelmasopimus, joka on vain yksi askel pitkällä tiellä. Sitten ystäväni mm, nimi unohtui. Ana Gomes, pahoittelen, nimi unohtui. Ana Gomesin äh, kommentti, joka liittyi neuvotteluihin, äh, Iran ja Syyria ja tämä konferenssi, joka on varsin monimutkaisessa jamassa. Emme tiedä, mitä nyt tapahtuu ilman Irania. Finally, Mr. Oro. Kiitoksia sitten lopuksi ulkosuhdehallinnosta. Edustajan puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta tulla kuuntelemaan tämän aamun keskustelua. Arvostan, arvostin suuresti monia hyviä huomioita molemmilta kutsuvierailta, samoin kuin Grunbergin kertomusta koskien vierailua Iranissa hiljattain. Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa. Aivan aluksi haluaisin esittää muutaman yleisen huomion. Me ajatellaan alueita, joilla mahdollisesti voitaisiin kehittää yhteistyötä Iranin kanssa, on varmastikin yhteistyö tai sellaisia alueita, joilla EUH ja Euroopan komissio voisivat mielellään ottaa kehityksen alle. Ja jos käytte tuolla ulkosuhdehallinnon sivuilla ja katsotte Iranin osuutta, niin nämä alueet on mainittu siellä. Ja siellä on alueita mainittuna, joilla haluaisimme luodeta yhteistyömahdollisuuksia Iranin kanssa sitten, kun poliittinen ilmapiiri on sopiva. Tästä ei ole mitään epäilystä. Olen sitä mieltä, että, että tässä vaikeudet ovat yksityiskohdissa. Meidän on oltava tietoisia siitä, että riskejä liittyy nopeuteen. Jos mennään liian nopeasti eteenpäin niin on riskejä. Meidän pitää todella varovasti edetä ja eilisen tapahtumat ovat siitä osoitus. Tekemättä mitään sen niin kummempaa analyysiä tapahtumaketjusta Jos nyt kun nyt pohditaan lännen suhteita Iranin kanssa, ja nyt oli tämä vetäytyminen Montreuxsta, oliko tämä parempi vai se, että ei olisi kutsua ollenkaan esitettykään, minusta vasta, vastaus on aika selvä. Ja tämä tuo esille sen, että olemme mukana hyvin herkässä siirtymätilanteessa. Aikaisemmin ne oli aivan napit vastakkain ja nyt pyrimme kehittämään tästä jotain paljon myönteisempää ja meidän on oltava varovaisia sen suhteen, kuinka etenemme. Olen aivan yhtä mieltä näistä mahdollisista yhteistyöalueista, jotka on mainittu mutta minun, minun mielestäni meidän on huolellisesti pohdittava sitä, kuinka etenemme. Herra Parsi mainitsikin, että meidän on pyrittävä tällaisiin win-win-tilanteisiin, haettava alueita, joilla meillä on yhteiset intressit, mahdollisesti perinteisellä tavalla niin, että haetaan sellaisia yhteistyöalueita aluksi, jotka eivät ole kovinkaan poliittisia eivätkä alaisia ja pyritään niiden kautta rakentamaan pohjaa ja sitten on myös tuttu esille se, että kun halutaan vaikuttaa esimerkiksi Iranin ihmisoikeustilanteeseen, niin on, on saatava jonkinlaista houkutusta siihen mukaan, tehtävä sellaisia muitakin lausuntoja, jotka eivät ainoastaan miellytä meitä periaatteiden takia. Ei se välttämättä johda siihen, että meillä olisi Iranin vaikutusta. Meidän on todella huolellisesti pohdittava näitä asioita ja niin, että olemme varmoja siitä, että toimimme sellaisissa puitteissa, jotka ovat rakentavat ja johtavat tuloksiin, eivätkä saa aikaan takapakkia. Näiden yleisten huomioiden lisäksi haluaisin todeta, että niin täällähän on hieman kritiikkiä esitetty koskien siitä, mikä on EUn visio Iran suhteiden osalta. Tämä on toki legitiimi kysymys, millä, millainen visiomme on, mutta meidän on pitää olla huo- tietoisia siitä, että visiota on työstettävä yhdessä. Emme voi sanoa, kuten 11-vuotias poika kaverille, että menen sinun kanssasi naimisiin ja hankin sinun kanssasi lapsia. Eihän, se, eihän tämä ole asia, jota voidaan aivan yksinpuolisesti kehittää, vaan tarvitaan vuoropuhelua ja mentävä askel eteenpäin eteenpäin ja sitten ehkäpä visiokin siinä kehittyy. En halua käyttää liikaa aikaa tässä keskustelussa, mutta voisin ehkä vielä sanoa sen, että koskien tällaista EU-valtuuston edustusta perustamista, EU on pitänyt tärkeänä sitä, että säilytetään diplomaattinen vuoropuhelu. Menneisyydessä Euroopan unioni löysi tapoja, joilla varmistettiin rajallinen läsnäolo Teheranissa. Komissio lähetti, tai harkitsi yhden viranomaisen lähettämistä sinne yhden jäsenvaltion suurlähetystöön, mutta loppujen lopuksi sitä Iran ei hyväksynyt. Joten todella toivomme, että suhteessa myönteinen kehitys saattaisi myös mahdollistaa tämän tyyppistä kehitystä tulevaisuudessa, mutta eihän tämä ole ihan EUn käsissä tehdä näissä asioissa yksipuolisia päätöksiä. Täällä esitettiin myös kiinnostava kommentti koskien sitä, että olisi otettava mukaan kolmansia maita ja erityisesti sitä, että Saudi-Arabia tulisi mukaan ja Persianlahden maat voisivat tarkastaa omia suhteitaan Iraniin. Haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että viime viikolla korkea edustaja oli Persianlahdella ja voitte olla varmoja siitä, että Nämä asiat olivat osa hänen käymien keskusteluja siellä. Kun, kun keskusteltiin kannasta Iraniin ja te keskusteltiin tästä väliaikaisesta sopimuksesta, jonka E3 plus EU3 ovat saaneet aikaan Haluaisin myös vetää, kiinnittää huomituksenne siihen, että on erittäin tärkeää henkilö, sadakan henkilötason kontakteja niin, ettei jäädä hallituks, hallituksen tai hallintojen välisille suhteille. Meillähän on jo välineet, meillä on Erasmus Mundus, meillä on tutkimuspuiteohjelmassa mahdollisuuksia, meillä on mahdollisuuksia ottaa Iran mukaan. Ne ovat Iranille monissa tapauksissa avoimiakin. Nyt on vain katsottava, milloin ja kuinka tätä yhteistyötä voidaan laajentaa. Ehkä veitän tämän tähän, täällä olisi vielä paljon sanottavaa, mutta todella arvostan tämän aamusta keskustelua ja kiitoksia. might take advantage to say two words. Kiitoksia, sanonpa itsekin tässä muutaman sanan. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että kun otetaan huomioon Iranille esitetty kutsu näihin Geneva-neuvotteluihin ja Iran sitten sitä vetäytyi, niin minusta tämä on todella ongelma, koska se vähentää UK, YK roolia ja monenkeskeisyyden merkitystä tässä koko kansainvälisen yhteisön mukana olemisessa. Minun mielestäni Iran pitäisi kutsua. Geneva 2 tärkein tavoite on nyt lopettaa sisällissota Syyriassa ja sen jälkeen on pohdittava poliittisia ratkaisuja, mutta mutta aivan ensimmäiseksi on lopetettava selkaus Syyriassa. Syyrian toimijat ja alueelliset alue, toimijat tarvitaan pöydän ääreen, niin siihen tulee myös Iran mukaan. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että Iran on tietenkin paljon enemmän kuin shia maa Euroopan unioni, Yhdysvallat ja Iran kuitenkin jakavat intressin siinä, että pyritään torjumaan lakkolaisväkivaltaa tuolla alueella. Emme voi unohtaa sitä, että shia se on Al-Qaidan vihollinen ja, ja ääriliikkeiden vi, vihollinen, ja, jotka ovat väkivaltaisesti shia muslimia vastaan. Tämä on myös otettava huomioon. No niin, sitten puheenvuoro ensin herra Parsille. Olkaa hyvä. Well, thank you very much for the... Kiitoksia paljon esitetyistä kysymyksistä. Yritän nyt lyhyesti vastaankin joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä uskon lahkojen välisistä jännitteistä. Uskonto, uskon lahkojen väliset kiistat ovat mahdon jännitteen aiheuttaja. Ja mikäli jännitteen synteitä on vaikea saada, niistä on vaikea päästä eroon. Se, kun ihmiset pyrkivät ymmärtämään tilannetta ja konflikteja tässä valossa, ne niin on hyvin vaikea sitten tästä päästä taaksepäin, kun henki on päässyt pois pullosta, on vaikea sinne vangita enää uudestaan. Hyvin paljon Iranissa on hyvinkin paljon ideologista ajattelua, paljon enemmän kuin Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabiassa on paljon pragmaattisempi tilanne. Mitä Yhdysvaltain kongressiin tulee ja sanktioajatteluun siellä, on tärkeää muistaa, että kun Yhdysvaltain kongressi toimii, kongressi toimii, se käy tällaista ajattelua, harjoittaa ajattelu, jonka mukaan ei kuvitelevat tätä sanktiota ratkaiset kaiken tämän sanktion avulla on päästy tähän nykytilanteeseen. Tämän väliin yksinkertaista. Ongelma on se, että tämä laki on menossa äh, senaattiin. Se ei ole mitään veto-oikeutta kestävä asiakirja. Ja Iranin on sitten vaikeampi katsoa, että heillä on uskottava kumppani, mikäli heidän komalina ajattelijansa vastustavat. Mikäli Yhdysvaltain kongressi haluaa viedä asian lävitse, se on mahdollista. Muuten tämä on ikävää Obaman kannalta. Meidän kantamme on ollut täysin yhdenmukainen Yhdysvaltain kannan kanssa. Ongelma on se, että Yhdysvalloissa nyt on periaatteessa kaksi näkemystä. Hallitus ja parlamentti ovat sillä eri linjoilla. Ja se, mitä tulee kongressilta, se on se, mihin täytyy kiinnittää huomiota, enkä se, mitä presidentti ajaa. Sanktiot eivät saa tätä kaikkea aikaan, ei tämä tällä tavalla toimi. Ongelma tässä ajattelussa, tässä on monia ongelmia, mutta tärkein ongelma, että tässä täysin unohdetaan Iranin yhteiskunnan dynamiikka. Mikä tarkastellaan Irania viimeisten 30 vuoden aikana, tai mitä tahansa valtioita, joissa vallankumouksen jälkeen on siirrytty sitä jälkeiseen aikaan. Siellä on ikään kuin heiluri, joka heilahtaa aina vallankumousajattelusta valtiisempaan ajatteluun, ja tällainen heiluriliike kestää jonkin aikansa. Se, että Ruhani voitti vain ja ainoastaan sanktioiden avulla, on liikaa hyvin pitkälti itsetyytyväisyyteen perustava ajattelua ilman, että ymmärretään, mitä Iranin yhteiskunnassa on tapahtunut. Mitä tulee sitten EUn suhteeseen tai Yhdysvaltain suhteeseen Iranin, näiden välillä on ero. Se, mitä Yhdysvallat haluaa ja se, mitä se voi saada aikaan, on eri asia kuin se, mitä me todennäköisesti haluamme tai voimme saada aikaan. Yhdysvalloilla on ei-toimiva ei-suhde Iranin kanssa. Se haluaa nyt luoda toimivan epäsuhteen. Jotkut Iranissa haluaisivat toimivan suhteen Yhdysvaltain kanssa, mutta tämä on vielä hyvin kaukana tulevaisuudessa, ei edes näköpiirissä. Voimme luoda toimivan suhteen Iranin kanssa paljon helpommin kuin Yhdysvallat ja Iran voivat luoda suhteen, joka on toimiva. Mikä tätä haluamme ja mikäli käyttämme korttimme oikein. Mikä tästä sitten jää käteen? On tärkeää muistaa heille kerran, että mitään sopimusta ei tule, jossa Iran luopuisi uranin rikastamisesta. Obanan hallitus on tämän tunnustanutkin, vaikka he eivät halua tätä mukaan sopimukseen mustana valkoisella, mutta jonkinlaista uranin rikastamista tullaan harjoittamaan Iranin maaperällä. Ja, mutta ilman, että sopimusta syntyy, tästä ei päästä yli. Tästä saattaa joutua sotaan, mutta sitä varten tarvittaisiin resursseja ja rahaa tätä varten. Obamalla ei ole kumpaakaan, eikä myöskään halua mennä sotaan. Ainoa, joka ypiä yhdeltä tai tuosta Yhdysvaltain kongressiin, mutta hekään eivät halua ottaa tästä vastuuta uudesta sodasta nimittäin. Miltä sitten oikea suhde Iranin kanssa voisi näyttää? Se voisi olla niin kuin mikä tahansa muukin suhde. Siellä keskusteltaisiin asioista, joista ei pidetä toisessa puolessa ja joka päivästä vuoropuolella käytäisiin sellaisella tasolla, joka ei edellytä minkäänlaista erityistä poliittista panosta, olipa sitten kyse opiskelijavaihdosta, kaupasta ja niin poispäin. Joten Suhteiden normalisoiminen on pitkän aikavälin hanke. Tällä hetkellä nyt on kyse siitä, että täytyy ymmärtää, että suhde ei voi pitää sisällä tai koostua pelkästään niistä seikoista, joista on eri mieltä, jotka ne silloin tällöin kaivetaan esiin, sitten ollaan pettyneitä, kun mitä ne on tapahtunut tänne suhteen, koska tämä on samalla tästä tyyppistä vuorovaikutusta valtioiden kuin, niin valtioiden kuin yksilöiden välillä. Ei tällä ajattelu toimi. Onko sitten Iranilla erilainen valtiolla käsitys? Onko se sellainen teokratia, joka on liian kaukana meidän ajatusmaailmastamme? Olen tästä täysin eri mieltä. Mikäli te haluatte nähdä Iranin ja päästä eroon turvaneista ja hijabeista, niin monella tapaa, kun nämä riisuu, voi havaita, että Iran on suhteellisen uuden aikana modernin valtio. Se ei hoida asioita samalla tavalla kuin mekin. Joissakin suhteessa kyllä, mutta tämä jo sinänsä ei ole mikään kriteeri sille, että toimitaanko Iranin kanssa vai ei. Mikäli haluaa, että kaikki ihmiset toimivat ja käyttäytyvät kuin itse, niin sitten kyllä ystäväpiiri jää kovin pieneksi. Kenen kanssa me voimme keskustella Iranissa? Vastapuolen keskusteluiden täytyy löytää kaikilta tasoilta. Nyt ei voida keskustella vain ministereiden kesken, vaan tämä suhde edellyttää keskusteluita ihmisten kanssa kaikilla mahdollisilla tasoilla. Se, että ihmisoikeustutkimusohjelmia on meidän Iranista, tarkoittaa käytännössä sitä, että tuon tyyppiset asenteet ja kielenkäyttö tulevat lisääntymään, mutta tämä vie aikansa. Mutta mikäli tuolle tasolle päästään, tällä tulee omaan vaikutuksia. Ja lopuksi vielä. Viitatakseni siihen, että ulkosuhdehallinnon edustaja juuri totesi, on aivan totta, että meidän täytyy olla varovaisia, mutta toisaalta meidän täytyy myöskin tunnustaa, että tämän paremmaksi tilanne ei tule muuttumaan. Se, että pitäisi nyt odottaa ja katsoa, miten tilanne muotoutuu, johtaisi siihen, että pesemme kätemme, unohdamme vastuumme, eikä politiikassa voi toimia näin. Mitä tahansa tulosta syntyykin pidemmällä aikavälillä heti alusta pitäen, täytyy varmistaa, että asiat eivät solju omalla painollaan ja sitten vasta myöhemmin mennään itse mukaan. Koko analogin ytimen on se, että mikäli haluaa mikä 11-vuotias sanoi jollekin, että haluaa mennä hänen kanssaan naimisiin hankkia kuusi lasta, niin tietystikin voi esittää tämän taituksen vastapuolelle ja katsoa sitten, onko avioliitto ehdotus houkutteleva vai ei. Yeah. Kiitoksia sitten viisi minuuttia, herra Bush. Um, a lot of things are... Kiitoksia. Paljon on jo mainittu. Me voisimme suhtaa sanktioihin rakentavamminkin. Toki ne ovat toimineet ja niillä on ollut vaikutusta meun näkökulmasta. Olen Ruspikin kanssa samaa mieltä siitä, että järjestelmän sisälläkin tapahtuu monenlaista dynamiikkaa. Ja totta kai yksi tästä dynamiikasta on taloustilanne. Meillä on toivoa, koska Homenei on viime vuosina tapaamisissaan vallankumouskaartin radikaalien kanssa on määritellyt uudelleen Iranin kansallista intressiä. Ja tämä totta kai liittyy Israelin ja Palestiinan väliseen kiistaan. Eli ideologista kielen käyttöä vuodesta 2009 on muutettu. Suhteet Yhdysvaltoihin riippuvat ainoastaan Iranin kansallisesta edusta. Sitten kun normalisointia tapahtuu, niin ei tämä tarkoita vielä mitään ystävyyttä, ystävyyssuhdetta tai lähistä suhdetta. Mutta sitten kun päästään näistä ideologisista tabuista, niin sitten päästään eteenpäin ja muu kehitys on mahdollista. Joku on jo maininnutkin Israelin ja Saudi-liittoutuman viimeisen kolmen vuoden aikana, kun Hamas on jättänyt tämän liittoutuman, niin sitten Iranissa ja lähe idässä ikään kuin asetelmat ovat muuttuneet ja tämä oli yksi tärkeä tekijä, joka johti siihen, että Teheran on uudelleen arvioinut tilannetta. Ja länsi on ollut yllättynyt siitä, kuinka vahvasti brutaalisti Al-Qaida miten se sitten ymmärretäänkin, on ulottanut otteensa hyvin laajalle alueelle Afrikassa ja Lähi-idässä. Ja sitten Sia Sunni jako. En sanonut, että pitäisi nähdä Iran pelkästään sialaisena, vaikkakin tämä mainitaan hyvin tärkeänä seikkana perustuslaissa, mutta ei Iran toimi sialaisesti noin laajemmin äh, Lähi-idässä. Molemmin puolin tätä on kuitenkin käytetty tehty, mutta tämä lietsonta on nyt aivan päässyt kaikesta ohjaksesta sen takia, että Al-Qaida on niin voimakas. Yhdysvallat sanoi, että meidän täytyy tehdä tiedustelutyössä Iranin kanssa yhteistyössä, mutta kun otamme huomioon nykytilanteen, niin kyllä tämä on aivan välttämätöntä näissä olosuhteissa. Iranin kanssa asioita voidaan hoitaa vasta sen jälkeen, kun tämä ydinsopimus on saatu kuntoon. Täytyy arvioida sitä, kuinka tärkeä ja kuinka vaarallinen tämä al tekijä ja uusi realiteetti on. Jos toteamme, että kaikki on hyvin, niin sitten ei tarvitse Iranin kanssa keskustella. Jos katsomme, että tämä on niin merkittävää, että kyse on terrorismista ja sen lisäksi strategisesta uhkasta, niin sitten on tehtävä kaikkien kanssa yhteistyötä. Onpa sitten ihmisoikeustilanne mikä tahansa, ja onpa kyse Saudi-Arabiasta, Irakista tai Iranista. Irak ei ole mikään satelliitti. Siltä on nyt pitkälti oma identiteetti evätty. Se on Shia-arabimaa hyvin pitkälti, mutta monet maat epäävät tämän todellisuuden. Iran ja Irak ovat luonnollisia kilpailijoita. Vaikkakin Teheranissa on koulutettu merkittäviä toimijoita 80-luvulta äh, lähtien, mutta on aivan epäluonnollista, että nämä kaksi maata ovat nyt näin lähestyneet toisiaan. Jos katsotaan historiallista tilannetta, niin ei ole edelleenkään rauhansopimusta. Edelleenkin puhutaan vasta tulitauosta. Ja tilanteesta täytyy jälleen neuvotella. Ja sitten tämä kurdivähemmistö ja itsemääräämisoikeuskysymys edelleenkin se on ratkaisematta näiden vuosien jälkeen. Irak on pelannut korttinsa hyvin, mutta Iran ei voi sanella Irakille, vaan täytyy neuvotella, eikä se ole niin vahvassa asemassa kuin ihmiset ajattelevat. Toki läksyt on, on tehty ja otettu huomioon historian opetukset. En usko, että Israelin ja Saudi-Arabian välillä syntyy liittoumaa. Toki intressit jossain määrin lähenevät, mutta ilman todellista palestiinalaisvaltion perustamista ja lopullista rauhanprosessia ei ole integraatiota Israelin näkökulmasta tai virallisia diplomaattisuhteita Israelin ja Saudi-Arabian välillä. Iran ja Syyria ei ole minkäänlaista varassuunnitelmaa nyt tässä tilanteessa. Täytyy pohtia myös muita kysymyksiä, nimittäin sitä, että meillä on itsenäinen kurdi entiteetti Pohjois-Irakissa ja siellä PKK vastustaa radikaali-islamisteja ja se toimii ikään kuin itsenäisenä Kurdistanina. Nämä seikat on otettava myös huomioon, kun katsomme tätä Iranin näkökulmasta, niin kyllä siinä on valta-asemasta pidetty kiinni aika lailla menestyksekkäästi. No niin, minuutti vielä etnisistä vähemmistöistä on vielä mahdollisuus siitä, että iranilaiset kehittäisivät tällaista identiteettiä, mitä tarkoittaa olla iranilainen. Ja tämä olisi totta kai eri asia kuin Irakin kurdilaiset, vaikkakin he ovat samasta heimosta. Ei ole niinkään helppoa argumentoida, vaikka on separatisteja, autonomistisia liikkeitä, itsenäisyyttä ajavia liikkeitä – mutta johto on hy- hyvin hajanaista, kun ajatellaan heidän etnistä taustansa. Syrjityiksi joutuvat kaikki sunnit Iranissa, ja tämä oli yksi niistä argumenteista, jotka viime vaaleissa nousivat esille. Kurdisunnit ja muut sunnit on nostettu korkean asemaan kun hän itse oli silloin poliisijohtajana. Olen samaa mieltä siitä, että vähemmistöoikeuksia ei varsinaisesti ole Iranissa. Thank you all. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Haluaisin kertoa myös, että Suosituksiamme käsitellään AFET-valiokunnassa ensi kertaa 10. helmikuuta. Kiitoksia.